kansallisten parlamenttien kollegat. Dear colleagues from the European Parliament. Hyvät Euroopan parlamentin kollegat, voisitteko nyt istuutua, niin muutaman sekunnin päästä aloitamme kokouksen. Olen todella iloinen nähdessäni, että teitä on näin lukuisasti. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja tämä on aihe, joka on todella lähellä sydäntäni Euroopan parlamentin jäsenenä, koska olen ollut viisi vuotta ihan tavallisena jäsenenä. Puheenjohtaja roilistuu vieressäni, mutta olen siis ollut mukana näissä todella mielenkiintoisissa asioissa, koska energia on luultavasti myös kuluttajiemme, kansalaistemme näke- näkökulmasta tärkein aihe. Yhteinen maatalouspolitiikka, meillä ei ole meillä ruoan kanssa ongelmia ja monille maailmankolkille suurimmat ongelmat liittyvät ruokaan ja veden saantiin, mutta meidän ongelmamme taas on energiantoimitus joten tässä käsittelemme tänään erittäin tärkeää aihetta. Ja käsittelemme sitä hyvin vakavamielisesti, koska tämä on myös haaste kansalaistemme kannalta. Ja nyt niin kuin yleensäkin itre käytän omaa äidinkieltäni. Hyödynnän tulkkiemme taidot ja kapasiteetin. Reul, drogi Parahin Herbert, arvoisa herra Rogan, arvoisat äh, valiokunnan jäsenet, äh, ministeri Kovac, hyvät naiset ja herrat parlamenttien jäsenet. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Toivotan teidät tervetulleeksi nyt äidinkielelläni. Tänään puhumme Euroopan unionin kaikkein tärkeimmän ongelman ratkaisemisesta, nimittäin energiasta, energiakysymyksestä. Äh, ilman energiahuoltoa mikään äh, teollisuuden ala ei toimi, mikään talouden ala ei toimi. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit äh, ovat jo jonkin aikaa järjestäneet yhteisiä kokouksia Lissabonin sopimus toi Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille lisää toimivaltaa ja te kansallisten parlamenttien jäsenet vaikutatte omalta osaltanne myös Euroopan lainsäädäntöön. Ja nyt palaisin tämän päivän kokouksemme aiheeseen. Kyse on kilpailukyvyn parantamisesta. Kyse on älykkäistä energiaverkoista sekä älykkäästä energianhuollosta. Mm. Jos asia nyt hieman yksinkertaistaa, voisi ehkä ajatella yhtenäisiä Euroopan energiamarkkinoita. Näin voitaisiin saada aikaan kunnon kilpailuedellytykset ja luonnollisesti kansallisissa valtioissa on vielä olemassa energiamonopoleja, mutta Euroopan markkinoilla näin ei ole. Eurooppalaiset energiasisämarkkinat merkitsevät hyvin pitkälle menevien investointien tarvetta. Meidän on verkostoiduttava ja ennen kaikkea meidän on panostettava älykkäisiin energiaverkkoihin. Meidän on kehitettävä näitä verkkoja, toteutettava yhteisiä eurooppalaisia tutkimushankkeita, jotta voisimme järjestelmällisesti parantaa Euroopan energianhuoltoa. Vuosi sitten yhdessä Jacques Delorsin kanssa ehdotimme Euroopan energiayhteisön perustamista. Tätä varten ei edes tarvita sopimusmuutosta. Halusimme saavuttaa yhteiset markkinat, saada aikaan solidaarisuuden sekä yhteisien toimien yhteen yhteenkuuluvuuden. Tämä on aivan välttämätöntä. Euroopan unionihan on kolmansista maista riippuvainen 55 prosenttia energiasta tulee muualta, joten olisi tietenkin hyvin helppoa ja paljon helpompaa neuvotella sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jos toimisimme yhdessä. Jos vain saisimme sovittua, miten neuvottelemme yhdessä. Tällöin tietenkin neuvottelukantamme olisi huomattavasti parempi. Ja näin voisimme saada rakennettua kilpailukykyiset energiamarkkinat ja tämä johtaisi luonnollisesti myös kustannusten alenemiseen. Tämä olisi äärimmäisen hyvä niin energiayhtiöille kuin kuluttajillekin. Se olisi hyvä energiatehokkuuden kannalta, energian säästön ja tämä oli taustalla, kun delors ja minä ehdotimme Euroopan energiayhteisön perustamista. Olemme pyytäneet komissiota samaan aikaan puitteet tälle ehdotukselle. Tämä ei ole siis mikään uusi järjestö, eikä vaadi todellakaan edes sopimuksen muuttamista. Kyseessä olisi ikään kuin kattojärjestö, joka antaisi Äh, impulseja toimillemme energiahuollon parantamiseksi. Haluaisin muistuttaa merkittävistä hankkeista, konkreettisista hankkeista, energiakäytävistä makrotasolla ja samalla myös äh, paikallisista ratkaisuista, jotka hyödyttävät kaupunkeja ja kuntia. Mm, kaksi kaasukriisiä on tehnyt meille hyvin kourin tuntuvasti selväksi, että Euroopan on toimittava solidaarisesti energiakysymyksissä. Ja Viktor Orbania, Unkarin pääministeriä, haluaisin onnitella lämpimästi Mustanmeren ja Itämeren välisen energiasillan rakentamisen ehdottamisesta. Ja me yhdessä kymmenen vuotta sitten teimme suunnitelmia. Tuolloin olin itse Puolan pääministeri ja hän aikoinaan ensimmäistä kertaa Unkarin pääministeri. Tällainen energiasilta täydentäisi hyvin napukko putkea sekä myös Nord Streamia ja näin voitaisiin saada aikaan puhtaampaa sähköä. Ja sitten ihan mikrotason hankkeet, kuten esimerkiksi aurinkoenergia, tuulivoimalat ja olemassa olevien infrastruktuurien, energiainfrastruktuurien uudistaminen. Meidän tulisi pyrkiä yhdenmukaisiin ratkaisuihin Euroopan unionissa. Täällä Euroopan parlamentissa meillä on Urban Interryhmä, joka huolehtii ja käsittelee juuri tällaisia kysymyksiä kaupunkien ja kuntien osalta. Yhteenvetona, hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä kaikkia, kun keskustelette hallitusten päämiesten kanssa, muiden kollegojen kanssa kansallisista parlamenteista, vetoaisin teihin, että pyrkisitte näitä energiakysymyksiä ratkaisemaan Euroopan tasolla? Meidän on helpompi huolehtia turvallisuudesta, ympäristöstä ja maltillisesta hintatasosta, jos toimimme yhdessä sillä meidän ei tarvitse edes miettiä, että energia joskus olisi halpaa. Sitä se ei tule olemaan, mutta voimme toivoa, että hinta nyt edes säilyisi maltillisella tasolla. Neljä miljardia euroa komissio on käyttänyt energiahankkeita varten ja vipuvaikutuksen ansiosta on saatu hyötyä 22 miljardin euron edestä. Ja tästä haluan kiittää myös komission jäsen Oettingeriä, eh, joka tänään ei ole paikalla, mutta joka toimii todella tehokkaasti tällä alalla. Eh, hänhän on usean otteeseen todennut, että tämä eh, energiayhteisöhanke todella tulisi saada käyntiin. Joidenkin äh, muutaman viikon kuluttua saamme eteemme äh, monivuotisen rahoituskehyksen, joka käsittelee äh, vuoden 2013 jälkeistä aikaa. Ja myös energiahankkeet ovat tässä merkittävässä roolissa. Itselläni oli parlamentin esittelijänä kolme ja puoli vuotta sitten tilaisuus puuttua tutkimuksen monivuotiseen puiteohjelmaan. Ja mm, todella tuolloin katsoimme, mitä odotamme komissiolta ja neuvostolta. Ja meidän on erityisesti vastattava kansalaistemme huolenaiheisiin. Ja voin vakuuttaa teille kansallisten parlamenttien jäsenet, että Euroopan parlamentti on aktiivinen ja hyvin kiinnostunut siitä, että energia ongelmat ratkaistaan paitsi jäsenvaltioiden tasolla myös yhteisesti Euroopan tasolla. Ketään ei saa jättää pulaan, ketään ei saa jättää yksin. Ja meidän on joka tapauksessa autettava toisiamme. Ainahan jo tähänkin asti on nähty, että solidaarisuus ja yhteiset toimet johtavat parhaan tulokseen. Juuri energian osalta tätä tarvitsemme. Kiitoksia, että tulitte Euroopan parlamenttiin. Lämpimät kiitokset siitä, että käytte tätä kes- tärkeää keskustelua täällä. Herr president Busek, ich darf mich... Puhemies Busek, kiitän teitä kaikkien Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien kollegoiden nimissä. Ensinnäkin siitä, että saimme tilaisuuden järjestää tämän konferenssin täällä Euroopan parlamentissa ja toiseksi siitä, että tilaisuutta kunnioititte läsnäolollanne puhemies. Euroopan parlamentin puhemiehellähän on paljon tekemistä ja se, että teillä oli tänään aikaa tulla tervehtimään meitä osoittaa, että yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa on teille hyvin tärkeä ja että energia on aihe, jota te pidätte äärimmäisen tärkeänä. Kiitän teitä puhemies siitä, että tulitte tervehtimään meitä ja annoitte meille tilaisuuden tavata teidät näin konferenssin alussa. Nyt minä saan puolestani toivottaa kaikki kollegat kansallisista parlamenteista tervetulleeksi ITRE-valiokunnan nimissä. Erityisesti toivotan tervetulleeksi herra Pal Kovacin, joka on Unkarin äh, hallituksen varaministeri, joka on äh, energia-asioista vastuussa. Hän täällä siis edustaa neuvostoa, puheenjohtajavaltio Unkaria. Philip Lowe ei vielä ole paikalla. On toki, siinähän te olette. Äh, Philip Lowe on energiapääosaston pääjohtajaa. Hän korvaa täällä komission jäsen Oettingerin, joka joutui perumaan tulonsa. Ja lopuksi, mutta ei suinkaan vähäisempänä, toivotan tervetulleeksi herra Antal Roganin, joka on talous- ja tietoteknologia-valiokunnan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 Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä Unkarin puheenjohtajakaudella ja hienoa, että tämä kokous järjestettiin meidän kaudellamme. Selkeä kun Unkari otti puheenjohtajuuden käsinsä, katsoimme, että Unkari, tai energia on erittäin tärkeä painopistealue Unkarille. Toivottavasti tämä ei jää vain yhdeksi aiheeksi muiden joukossa erinäisissä kokouksissa, vaan että se pysyy päällimmäisenä tärkeänä aiheena ja että sen suhteen saadaan aikaan edistystä. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että halutaan luoda yhtenäiset sisämarkkinat sähkön tai pikemminkin maakausun alalla vuoteen 2014 mennessä. Tämä on erittäin tärkeä virstan pylväs toivottavasti. Löydetään myöskin riittävät voimavarat, jotta tähän pystytään. Tänään voimme selventää tätäkin kysymystä. Voidaan, voimme tarkastella argumentteja ja eri näkökantoja, joita on olemassa sen suhteen, miten infrastruktuuria täytyy kehittää ja miten luodaan näitä energiakäytäviä ja miten eri hankkeita pistetään täytäntöön. Haluan kiittää tilaisuudesta olla täällä tänään. Hienoa, että tämä tilaisuus on järjestetty ja olen luottavaisin mielin sen suhteen, että edistystä saadaan aikaan konkreettistakin sellaista. Ja toivottavasti meillä on yhteisiä näkemyksiä, joita voimme täällä työstää eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Muistetaan vielä, että tulkkaus on monella kielellä saatavilla. Ja nyt siirrymme esityslistaa käsittelemään. Meidän tulisi pyrkiä pitämään aikataulustamme kiinni niin, että äh, kaikki jaksavat loppuun asti. Aivan ensiksi puheenvuoron saa Philip Lowe, joka on todella pääjohtaja energiapääosastolta komissiosta. Olkaa hyvä. Thank Uh, Kiitos kutsusta osallistua tähän hyvin tärkeään keskusteluun Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Euroopan unionin energiapolitiikassa on tärkeää yhdistää kansalliset keskustelut sekä Euroopan unionin keskustelut. Ja meidän täytyy EUna olla yhdessä tietoisia riippuvuudestamme energiasta ja meidän täytyy luoda kilpailukykyisiä energialähteitä yrityksille sekä kotitalouksille, jotta saamme turvallista energiaa kilpailukykyisin hinnoin. Samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa se, että siirrymme vähähiiliseen talouteen, koska muuten tämä on uhka tulevaisuudessa ympäristöllemme sekä kilpailukyvyllemme. Ja kiitän Euroopan parlamentin puhemiestä sekä Unkarin parlamentin puhemiestä siitä, että he ovat järjestäneet tämän tilaisuuden. Euroopan parlamentti on tukenut Euroopan komissiota ja myöskin Euroopan unionin päämiehiä. Markkinoiden on tärkeää olla avoin energian toimittajille ja yrityksille, jotta energian lähteiden toimitus olisi mahdollisimman turvallista ja varmaa. Meillä on suurimmat energiantoimitusmarkkinat maailmassa, joten meillä on myös mitä tarjota. Luonnollisesti tämä on ollut hyvin pitkäaikainen kunnianhimoinen tavoite Euroopan unionille ja jäsenvaltioille, parlamenteille yhtenäistää näitä markkinoita. Meillä on useita asetuksia, niin kutsuttuja paketteja, yksi, ensimmäinen, toinen, kolmas paketti, jotka on hyväksytty ja niillä on pyritty varmistamaan kilpailukyky sekä toimitukset Euroopan unioniin niin, että kaikilla on mahdollisuus hyötyä energiakaupasta, mutta samalla, tavalla, samalla on haluttu varmistaa toimitukset kaikille. Samanaikaisesti näiden markkinoiden, yhden, yhtenäisten ja avointen markkinoiden luominen sellaisten markkinoiden, joissa hyödynnetään erilaisia energialähteitä ja jossa toimitukset saavuttavat sekä lännen että idän, niin kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa ja komissiolle on ollut hyvin tärkeää, mitä näimme esimerkiksi Unkarissa nyt Budapestissa Unkarin puheenjohtajakaudella, kun päätettiin yhtenäistä enemmän Euroopan energiainfrastruktuuria. Tämä on hyvin tärkeää, jotta markkinat voisivat toimia tehokkaasti. Jos halutaan pyrkiä talouteen, joka perustuisi enemmän uusiutuviin energialähteisiin ja vähemmän fossiilisiin polttoaineisiin ja paikallista kulutusta katsottaisiin enemmän, niin meidän täytyy nykyaikaistaa infrastruktuuriamme. Ihmisten täytyy voida käydä kauppaa sähköstä ja kaasusta. Sitä on saatava tehokkaasti markkinoille erilaisista lähteistä tai eri väyliä. Ja me haluamme työstää tätä. Myöskin Euroopan unionin ulkopuolisia toimitusreittejä pitäisi kehittää niin, että ne toimivat järkevällä tavalla Euroopan unionissa. Mitä sitten EUn lainsäädäntö merkitsee? Annan yhden tärkeän viestin. EUn energialainsäädännön tavoitteena ei ole muodostaa ongelmia, vaan mahdollisuuksia. Ja tarkoituksena on siis se, että energian toimitukset varmistetaan tavalla, ja on kilpailukykyinen nykyisille yrityksille, mutta että myös uusia yrityksiä pääsee markkinoille jos kaikki kaasuputket ovat niiden käsissä, jotka jo markkinoilla toimivat, niin siitä aiheutuu ongelmia. Näin ollen siis täytyy olla riippumattomia, riippumatonta hallintaa, riippumattomia investointeja näihin infrastruktuureihin. Kolmas paketti hyväksyttiin 2009. Sitä täytyy Täytäntöön panna yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa niin, että siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä vaatii paljon kovaa työtä, mutta myöskin Ljubljanan uusi virasto, joka on vastuussa siitä, että äh, määritetään nämä tekniset äh, ominaisuudet, joita vaaditaan, että äh, alalla voidaan käydä rajat ylittävää kauppaa. Verkostoja on voitava hyödyntää tehokkaasti, olipa sitten kyse Tallinnasta tai Portosta, jossa sitä valmistetaan. Sitä on voitava ostaa kaikkialla. Tämä tarvitsee joustavuutta ja parhaita mahdollisia hintoja. Me emme odota, että energian hinnat laskisivat EU:ssa – mutta tärkeää on se, että EUn pitäisi luoda tietty sääntelykehys ja yhteenliittymiä, jotta on mahdollista saada mahdollisimman tehokkaasti energiaa. Tämä liittyy tietysti kansallisten energian sääntelyviranomaisten toimintaan. Heidän täytyy täytäntöönpanna täytäntöönpanna näitä. Ja lisäksi on myös noin sata siirtoalalla toimivaa. Kaikki tekevät yhteistyötä komission ja muiden kanssa. Tällä tavalla pyrimme varmistamaan energian toimitusvarmuuden sekä kilpailukyvyn. Annan joitakin esimerkkejä tietyistä tuotteista tai infrastruktuureista, jotka ovat elintärkeitä kaikkien maidemme kilpailukyvylle. Ensinnäkin tuulivoimalat merellä, Niihin liittyy suuri energiantuotantopotentiaali ja tärkein kulutuspaikka on mantereella. Sama koskee myöskin toimituksiin. Me emme saa olla riippuvaisia vain siitä itä-länsi kaasukäytävästä, vaan on saatava myöskin kaakkoiset käytävät käyttöön. Myöskin pohjoinen eteläulottuvuus ulottuvuus on tärkeä. Baltianmeren yli täytyy voida myös luoda erilaisia vaihtoehtoja ihmisille. Me jatkuvasti vahvistamme pohjois- ja eteläulottuvuutta kaasu- ja sähkömarkkinoilla, samoin myös Kaakkois-Euroopassa. Täytyy voida hallita näitä uusia sähkö- tai kaasutoimitusreittejä. Tällä tavalla voidaan tuottaa kotitalouksille ja yrityksille mahdollisimman kilpailukykyisiä energialähteitä. Kaikille jäsenvaltioille on myös tärkeää. Tämä liittyy sekä kansallisiin parlamenttien toimintaan että Euroopan parlamentin toimiin. Eli energiaa on käytettävä tehokkaasti ja kuluttajat voivat käyttää energiaa huomattavasti järkevämmin. Jos täytyy valita, niin paras eh, on, on voitava valita paras eh, energialähde. Energiainfrastruktuurien kehittämiseen liittyy paljon haasteita. Ensinnäkin kansallisen tason sääntelyviranomaiset, Hehän saavat palkkansa siitä, että ajavat kansallisia etuja, mutta on myös paljon tuotteita, joihin liittyy Euroopan laajuisia etuja, ja tällöin mm, myös kansallisella tasolla voidaan työstä saada suuremmat hyödyt. Jos Keski-Euroopassa tehdään investointeja joillakin alueilla ja sitten sääntöviranomaiset suostuvat tai mm, sopivat siitä, että millaisia hintoja ehkä olisi, niin tällöin investoijat voivat hyötyä siitä, että ne investoivat uusiin energiareitteihin. Tällä hetkellä noin 10-15 vuotta kestää EU:ssa se, että päätöksen jälkeen saadaan asiat pantua täytäntöön käytännössä. Olipa sitten kyse uusista energiasuuntaviivoista tai suurista varastoinnista tai muista. Euroopan unionin haasteet energian toimituksen suhteen ovat niin tärkeitä ja tuo aika, joka meillä on käytettävissämme investointi budjettien toimeenpanossa, jotta voimme olla tehokkaita ja kilpailukykyisiä, niin tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä jotakin sille, että tällä hetkellä kestää 10-15 vuotta investoida ja täytäntöönpanna näitä hankkeita. Siksi meidän täytyy valtavir- virtaviivaistaa erilaisia hankkeita ja hankkeet täytyy myös panna täytäntöön paikallisyhteisöissä ja löytää ne lopulliset ratkaisut, jotka ovat hyväksyttävissä paikallisesti. Jos kestää 10 15, jos pääsisimme tästä 10-15 vuoden ajasta noin neljään vuoteen, niin se olisi hyvä. Monet energiahankkeet ovat hyvin tärkeitä, jotta voidaan varmistaa se, että kansallisella tasolla näkyy ne hinnat, joita kuluttajat maksavat sähköstä ja kaasusta. Mutta monia hankkeita ei rahoiteta. Erityisesti tämä koskee energiatehokkuussuunnitelmia. Tässä täytyy katsoa, miten voitaisiin paremmin yhdistää kansalliset ja EU-tason voimavarat. Hyvin tärkeää on varmistaa, että toimitukset ovat älykkäitä, myös, mutta myös kysynnän täytyy olla älykästä. Kuluttajien täytyy saada oikeaa tietoa, jotta he voivat hallita omaa energiankäyttöään kotitalouksissa ja niin, että siitä on heille itselleen hyötyä, mutta niin, että myös koko EU säästää. Nämä ovat hyvin suuria, kalliita investointeja, jotka kestävät 30, 40, jopa 60 vuotta. Ja EU-komissio tukee, haluaa tukea tällaisia ja varmaankin Euroopan parlamentti. Meidän täytyy luoda jonkinlainen tiekartta siitä, mitä tapahtuu seuraavina vuosina tai 50 vuoden päästä. Ja aiomme laatia tämän tai esitellä tämän marraskuussa tänä vuonna. Kiitos. Darf mich bedanken. Kiitän sydämellisestä, sydämestä tästä keskustelun avauksesta. Ja nyt tilaisuuden alustukseen, alustuksen käyttämiseen saa puheenjohtajavaltio, ministeri Kovac. Olkaa hyvä. Distinguished President Buzek. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja. Kyllä minulla on mikrofoni päällä, eikö totta? Kyllähän se toimii. Kuuluuko? Kysyy puhuja. Arvoisa puhemies Buzek, arvoisa pääjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minun on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään edustamassa puheenjohtajamaa Unkaria aiheet, jotka ovat yhteisvaliokunnan esityslistalla, ovat myöskin puheenjohtajamaan kaikkein tärkeimpien asiakokonaisuuksien joukossa, esimerkiksi infrastruktuurien kohentaminen. Olisin sitten jotakin huomioita niihin kommentteihin, joita täällä on esitetty, ja myöskin voisin kertoa siitä, mitä puheenjohtajakaudella mä viimeisten viiden viikon aikana on jo tehty ja mitä on vielä edessä. Monet ovat jo painottaneet sitä, että energia on yksi monimutkaisimpia ja tärkeimpiä haasteita, jotka ovat meillä edessämme tänä päivänä, jotta voimme varmistaa hyvinvoinnin, talouskasvun, kansallisen turvallisuuden ja muuta että tehtävät. Meidän täytyy parantaa myöskin Euroopan talouden kilpailukykyä samanaikaisesti. Samanaikaisesti täytyy pitää kiinni kestävästä kehityksestä ja luonnonympäristöstä. Unkari on ollut hyvinkin tietoinen näistä haasteista. Energia on tärkeässä asemassa puheenjohtajamaan esityslistalla. Tärkeimmät tavoitteet ovat meidän toimimme yhteistyössä muiden kanssa, jotta kestävyyttä parantaa, parantaa myöskin turvallisuutta, energian toimitusvarmuutta ja integroida samalla markkinoita. Tässä on jo onnistuttu tässä tehtävässä ja me myötä vaikuttamaan muihinkin eurooppalaisiin tavoitteisiin. Mitä kestävyyteen ensinnäkin tulee? Unkari on sitoutunut siihen, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kehitetään energiastrategia. Tämä myöskin ankkuroitiin ensimmäiseen Euro- eurooppalaiseen neuvoston kokoukseen, jossa siis vain ainoastaan energiakysymyksiä 4. päivä helmikuuta. Sen jäsenvaltiot uudistavat sitoumuksensa todellisten yhtenäisten eurooppalaisten sähkö- ja kaasumarkkinoiden luomiseksi vuoteen 2014 mennessä. Sovi myöskin siitä, että yksikään jäsenvaltio ei jää markkinoiden ulkopuolelle vuoden 2015 jälkeen. Neuvosto myöskin painotti sitä, että energiatehokkuutta täytyy parantaa ja otettiin huomioon myöskin ulkoiset suhteet, jotka ovat tärkeitä, jotta 2020 tavoitteisiin voidaan päästä. Neuvoston johtopäätösten mukaisesti energia-alan keskipitkän aikavälin asiakirja tullaan hyväksymään, jossa tarkastetaan energiakysymyksiä. Sen mukaisesti, mistä päätettiin 21. päivä helmikuuta energiaministerien kokouksessa. Eurooppa-neuvosto, eurooppa asetti tavoitteet energiakysymyksiä varten. Unkari aikoo aloittaa keskustelut on nyt etenemissuunnitelmasta 2050. Tämä oli epävirallisen Ködölön ministerineuvoston kokouksen asialistalla tämän kuun alussa. Me uskomme, että keskustelu pystyy merkittävällä tavalla vaikuttamaan keskusteluun, jota on käyty komission asiakirjasta Meillä on nyt uudistettu energiatehokkuussuunnitelma mustana valkoiselle. Energialan työryhmässä on keskusteltu ja puheenjohtaja maa on pyrkii sitten hyväksymään 10. päivä kesäkuuta energiaministerikokouksessa lopulliset johtopäätökset. Mitä sitten energiaturvallisuuteen ja saantivarmuuteen tulee? Unkari katsoo, että keskustelu komission tiedonannosta ja kansainvälistä suhteista energiapolitiikan alalla ovat tärkeässä asemassa ja myöskin tullaan tarkastelemaan kaasu- ja öljytuotannon turvallisuutta offshore toiminnasta, kun on kyse. Tässä tarkastaa myöskin energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta. Ensimmäinen näkemysten vaihto tästä asiasta on käyty. Mitä tulee markkinoiden integroimiseen, joka on tärkeä tavoite, puheenjohtajamaa on pyrkinyt saamaan aikaan sopimusta asetuksesta, joka koskee energiamarkkinoiden integroitumista ja avoimuutta. 10. kesäkuuta energia- ministerit kokoontuvat. Siihen toivottavasti saadaan aikaan poliittinen sopimus pitkin neuvottelun jälkeen, joita työryhmässä on käyty neuvoston puolella. Tämän jälkeen ryhtään kolmikantaneuvotteluihin parlamentin ja komission ja puheenjohtajamaan kesken. Toivottavasti saamme aikaan vapaata, epämuodoiset keskustelut aikaan kesäkuun lopussa vielä, jotta poliittinen sopimus sitten tämän keskustelun myötä syntyy. Lopullisesti parlamentti toivottavasti hyväksyy tämän asiakirjan syyskuussa. Energia- ja infrastruktuurijärjestelmät sitten, ne ovat yksi tärkeimpiä kokouksen aiheita tänään. Tämä saattaa olla muutoinkin kaikkein hyödyllisen keskustelun aihe Unkarin puheenjohtajakaudella. Sitten ehkä eniten saadaan aikaan edistystä 2020-strategia ja myöskin mainitsemani energiahuippukokous helmikuussa peräänkuuluttavat sitä, että erityishuomiota kiinnitetään infrastruktuurien kehittämiseen ja luodaan etenemissuunnitelma infrastruktuurihankkeita varten tälle vuosikymmenelle ja otetaan mukaan kaikki jäsenvaltiot niin, että yksikään niistä ei jää energiamarkkinoiden ulkopuolelle. Energiaministerit hyväksyivät komission tiedonannon, joka koski infrastruktuuriprioriteetteja helmikuussa. Siellä määriteltiin jotakin prioriteetteja. Ja voin antaa jotakin esimerkkejä tästä. Komissio kutsui korkean tason työryhmän, joka käsitteli Keski- ja Itä-Euroopan maiden tilannetta. Sieltä määriteltiin infrastruktuuritarpeita ja prioriteetteja tuolla alueella. Pyrkimyksenä on luoda hyvin toimiva tehokas pohjois-etelä-yhteys. Puheenjohtajamaa on pyrkinyt myöskin kehittämään infrastruktuuria järjestämällä yhdessä komission kanssa erittäin hyödyllisen korkean tason kokouksen, jossa käsiteltiin energia-alan infrastruktuuria. Tämä kokous pidettiin viikko sitten. Tämä mahdollisti hallitusten, siirtoverkon hartioiden, energiayritysten, rahoituslaitosten ja muiden asianomaisten keskustella tarvitsemme kaikille mahdollisuuden keskustella yhteisistä haasteista ja siitä, miten energiainfrastruktuuria voidaan kohentaa. Saimme myöskin mielikuvan siitä, miten tulevaisuudessa tekniikka voi kehittyä, miten siirtoverkkoja voidaan kehittää, miten eri hankkeita voidaan toteuttaa ja minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja on olemassa. Haluaisin jälleen kerran kiittää siitä, että saan olla täällä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteiskokouksessa. Yhdessä voimme pohtia sitä, miten energiansaantia voidaan tehostaa. Jään nyt ilolla odottamaan keskustelua energiaa käytävistä ja älyjärjest- älykkäistä järjestelmistä muun muassa. Kuten puhemies totesi, Unkari katsoo, että energiakysymykset ja etenkin energiainfrastruktuurin kehittäminen on erittäin tärkeä silta, jonka kautta Eurooppa voi kulkea kohti kilpailukykyisempää, puhtaampaa ja tehokkaampaa, energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Kiitos paljon. No niin, herra Kovac, lämpimät kiitokset teille. Ja ehkäpä tässä vaiheessa kiitän teitä kaikkia lämpimästi siitä, että olette tulleet paikalle. Erityisesti kiitän puheenjohtajavaltio Unkaria tästä aloitteesta. Niin, paitsi puheenjohtajavaltiota, myös Unkarin kansalliskokousta haluan kiittää tästä aloitteesta järjestää yhteiskokous kokous tänään. Kiitän myös kansallisten parlamenttien edustajia, jotka ovat saapuneet paikalle ja samoin kiitän puheenjohtajavaltio Unkaria siitä, että se haluaa kestävää, turvallista, edullista energiaa ja että tämä on merkittävä painopistealue sille. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että seuraava puheenjohtajavaltio Puola aikoo jatkaa tällä samalla Unkarin viitoittamalla tiellä. Niin kuin komissio ja puheenjohtaja valtio jo totesivat, päätehtävämme poliittisena päätöksentekijöinä ja lainsäätäjinä on Euroopan energiasisämarkkinoiden parantaminen, energian toimitusvarmuuden parantaminen, energian säästämisen tilanteen parantaminen, samoin uusiutuvien energialähteiden edistäminen ja verkostojen, energiaverkostojen parantaminen kaiken kaikkiaan ovat kaikkein tärkeimpiä tehtäviämme. Tämä on aivan varmasti merkittävä haaste. Tähän puheenjohtajakin äsken viittasi. Meidän täytyy turvata energiansaanti saanti paitsi Euroopan unionissa myös kaikkialla maailmassa – ennustuksien mukaan energian kysyntä tulee entisestään dramaattisesti kasvamaan ja jäsenvaltiot ovat myös tekemässä päätöstä siitä, miten tähän energian kysynnän kasvuun vastataan. Ja yksi esimerkki voisi tätä Euroopan parlamentista olla juuri tutkimusalalla esimerkiksi fuusioenergiamahdollisuudet. mahdollisuudet ja sitten äh, puhutaan hiilen teknologia. Miten äh, voimme, kun meillä on niin monia lukuisia erilaisia lainsäädäntöhankkeita käynnissä, huolehtia siitä, että ne ovat johdonmukaisia keskenään. Meidän on myös huolehdittava siitä, että alempien tuloluokkien kansalaiset äh, saavat energiaa ja meidän on muistettava Euroopan unionin kaikki alueet. Merkittävä haaste on myös, no ehkä en haluaisi käyttää sanaa konflikti, vaan pikemminkin jännite, äh, joka liittyy uusiutuvien energianlähteiden osuuden äh, lisäämiseen. Eli miten esimerkiksi äh, saadaan sellaiset korkeahiääniten verkostot rakennettua, jotka huolehtivat siitä, että esimerkiksi tuulipuistojen tuottama sähkö saadaan kansalaisille, kuluttajille. Kyse on siis energian sekä ympäristön luonnon välisestä tasapainosta. Ja tämä on hyvin tärkeää myös vesivoiman, biovoiman, biomassan osalta tärkeää. Näitä keskusteluja käydään kaikissa jäsenvaltioissa. Merkittävä haaste on myös se, että tutkimus ja mm, energiateknologioiden kehittäminen saavat tarpeeksi rahoitusta niin, että voitaisiin varmistaa energian kulutuksen vähentäminen. Investointitarpeet ovat aivan valtavat ja sitäkin tärkeämpää on tehdä ne pitkän aikavälin päätökset, jotka vaihe vaiheelta johtavat älykkään energiajärjestelmän perustamiseen niin, että kysyntä ja tarjonta energian suhteen kohtaisivat toisensa ja että todella tätä kautta voidaan parantaa tilannetta. Infrastruktuurin parantaminen, uuden aikaistaminen on aivan ratkaisevaa. Uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen on samoin ratkaisevaa. Uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen kuitenkin riippuu myös toimitusvarmuuden vakauttamisesta. Tähän tarvitaan juuri näitä älykkäitä verkkojamme. Lissabonin sopimus on avannut ovet kansallisten parlamenttien roolin vahvistamiselle Euroopan unionin toimissa. Euroopan parlamentti on myös päässyt lainsäädäntötoimien ytimeen. Artikla 194 perussopimuksessa liittyy juuri energiaan sekä lainsäädäntömenettelyyn niin, että Euroopan parlamentti on neuvoston rinnalla lakia säätävä elin tällä alalla. Ja energia-alalla tulevina vuosina edessämme on koko joukko haasteita tämän tiedämme. Meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä paitsi jäsenvaltioiden kanssa hallitusten tasolla, myös kollegojen kanssa kansallisissa parlamenteissa. Ja aivan varmasti myös subsidiariteettiperiaate otetaan hyvin vakavasti yhteisten toimiemme rinnalla, koska me emme halua, että kansalaiset äänestäjämme vierantuvat meistä. ITRE-valiokunta, valiokuntamme, käynnissä olevalla kaudella on pyrkinyt 55 jäsenensä voimalla kulkemaan kohti toimivia energiasisämarkkinoita ja toimitusvarmuuden parantamista, energiatehokkuuden, energiasäästön tiellä. Ja samoin haluamme verkkojen liittämistä toisensa, koska näin markkinat todella integroituisivat todella kunnolla. Valiokuntamme rooli on ollut hyvin merkittävä, kun on hyväksytty kaasun toimitusvarmuutta käsittelevä asetus. Kyse on myös rahoitusavusta, jota yhteisö antaa eri energiahankkeille. Ja tällä hetkellä olemme yhteislainsäätäjänä arvioimassa avoimia integroituja energiamarkkinoita, tätä komission aloitetta. Ja tässä halutaan erityisesti kuluttajille tarjota kilpailukykyiset hinnat. Valiokuntana ja Euroopan parlamentissa olemme vedonneet siihen, että ryhdyttäisiin välittömiin toimiin, jotta energiatehokkuustavoite 20 prosenttia saavutettaisiin ja että vuoteen 2050 mennessä saataisiin aikaan todella energiatehokas yhteiskunta. Viime vuoden lopussa hyväksyimme Kolarska-Povinskan mietinnön Euroopan uudesta energiastrategiasta 2020. Tässä on todella pitkän aikavälin näkymät vuoteen, aina vuoteen 2050 asti. Päästövähennystavoitteet ovat hyvin tärkeät ja sitten tarvitaan pitkänä, keskipitkänä ja myös lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia. Toimitusvarmuus, huoltovarmuus on tietenkin tärkeä kysymys meille. Energiainfrastruktuureista on käyty keskustelua. Komission jäsen on antanut merkittävän panoksen tähän työhön ja me Susa Wagnerin mietinnössä keskustelimme eri painopistealueista ja todennäköisesti heinäkuussa Euroopan parlamentti tekee lopullisen päätöksensä kyse on luonnollisesti myös investointien saatavuuden helpottamisesta. Uuden aikaistaminen on sekin merkittävä jatkotoimi. Teollisuus tulee mukaan tähän työhön, kun puhutaan uudesta energiainfrastruktuurikehitysvälineestä Euroopan tasolla. Aikataulun mukaan komissio tehnee tämän ehdotuksen tämän vuoden lokakuussa. Eli te näette, että meillä on koko joukko tehtäviä. Tehtävätaakkamme on mm, lisääntynyt ja me aina haluamme toimia kunnianhimoisesti. Olemme kovin nopeita vaatimaan kunnianhimoisia tavoitteita, mutta kunnianhimon lisäksi meidän on muistettava realismi. Tarvitaan energiapolitiikkaa, joka ottaa huomioon toimitusvarmuuden kestävyyden sekä mm, kestävät hinnat ja olen aivan varma siitä, että me kaikki pitkään tulemme sitoutumaan tähän työhön ja siksi olen tyytyväinen siitä, että meillä on tilaisuus keskustella paitsi valiokunnassamme, paitsi komission kanssa, paitsi neuvoston kanssa, keskustella juuri kansallisten parlamenttien kollegojemme kanssa. Tässä halusin esittää joitain alustavia huomautuksia omalta osaltani ja nyt puheenvuoron saa kollega Antal Rogan, joka äsken jo totesi, että haluaisi käyttää puheenvuoron ähm, Unkarin parlamentin valiokunnan nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Tämän päivän ensimmäisenä aiheena – on kysymys, joka liittyy energiakäytäviin. Haluaisin nyt keskittyä omassa puheenvuorossani juuri tähän. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa kaikkien mieliin kaksi tapausta, jolloin Ukrainan ja Venäjän välinen kiista osoitti, tai kiistat osoittavat, miten herkkä kysymys energian saantivarmuus on. Yhteinen tavoitteemme energiastrategian luominen, luominen perustuu muun muassa siihen, että energiariippuvuutta halutaan vähentää. Helmikuun neljäs päivä asetettiin tavoitteet vuodelle 2015. Yksi osa tavoitetta on, että yhtäkään maata ei jätetä sähkön ja kaasun toimitusten ulkopuolelle. Tämä on markkinoiden yhtenäistämisen kannalta erittäin tärkeä tavoite. Usean otteeseen ja on jo keskusteltu pohjois-etelä käytävästä. Tämä on erittäin tärkeä tavoite ja tämän suunnitelman täytäntöönpano Samoin, sen, samoin itäisen käytävän energiakäytön merkitys on merkittävä. Nämä kumpikin edellyttävät valtavan suuria investointeja, joten rahoitusta tarvitaan. Ja mitä muuten rahoitukseen tulee? Uskon, että väijämätön kysymys, joka meillä on nyt edessämme, on yhteisön antama rahoitus. Energiainfrastruktuurien toteuttamisen yhteydessä täytyy varmistaa se, että meidän täytyy asettaa strategiset tavoitteet ja ne täytyy muotoilla hyvinkin täsmällisesti. Ja täytyy myöskin pohtia sitä, miten yhteisörahoitusta voidaan käyttää hyväksi. Tärkeimpänä tavoitteena on yhdistää energiamarkkinoita, ja tämä ei onnistu ilman, että meillä on yhteisiä määrärahoja, joita voidaan käyttää tätä tarkoitusta varten. Euroopan parlamentilla taikka parlamentilla on ollut erilaisia pohdintoja, erilaisia pohdintoja on harjoitettu sen suhteen, miten tavoitteisiin voidaan päästä, mikä rahoitusta voidaan käyttää, miten kaikkiin suuntiin varmistetaan markkinoiden yhtenäisyys. Tietystikin tiettyjä esteitä on. 15 vuoden sisällä ei kaikkia voida vielä saada toteutettua, joten meidän täytyy asettaa tiettyjä prioriteetteja. Ja rahoitus täytyy varmistaa näitä prioriteettihankkeita varten. Rahoitusta voidaan saada jäsenvaltiolta, mutta myöskin Euroopan unionin talousarviosta, myöskin markkinatoimijat yksityinen puoli täytyy saada mukaan. Joten kustannusten jakautuminen on merkittävä kysymys. Ja kuka loppujen lopuksi maksaa kustannukset? asiakkaat, kuluttajat loppujen lopuksi maksavat. Ja heidän täytyy, päästä, heidän täytyy myöskin päästä päättämään yhteisistä eurooppalaisista säännöistä. Kun tarkastellaan kustannushyötyanalyysejä ja kun halutaan asettaa eurooppalaiset puitekehykset, kustannukset täytyy jakaa asianmukaisella tavalla, koska eihän voida kuvitella, että kustannuksia syntyy ilman, että on minkälaista valvontaa ja tehdään tiliä tai ollaan tilivelvollisia kuluttajan veronmaksajan suuntaan, ja kyse on yhtenäistämisestä ja yhteisestä strategiasta. Tätä silmällä pitää meidän täytyy varmistaa, että on olemassa riittävästi resursseja ja saadaan aikaan kunnollinen tasapaino ja että hyvin nopeasti pystytään toimimaan. Ja tämän täytyy varmistaa sellais, siten, että luodaan yhteiset pelisäännöt ja varmistaa eri osapuolten edut. Olipa sitten kyse siirtoverkon haltioista tai verkon käyttäjistä. Kustannukset täytyy, kustannukset täytyy päättää kansallisella tasolla, mutta myöskin Euroopan tasolla. Minulla on täysin päivän selvää, että kustannusten jakautuminen täytyy hoitaa siten, että otetaan huomioon kunkin maan taloudellinen tilanne, maksukyky. Investointeja tarvitaan ja investointien suuruusluokka määräytyy kunkin maan painoarvon mukaan sääntelyllä tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli. Ja kun me puhumme sääntelystä, kyse on ennen muuta siitä, että pitkällä aikavälillä toimitaan avoimesti ja luodaan sellaiset säännöt, jotka ovat oikeudenmukaiset kyse pelkästään jäsenvaltioiden tasosta, mutta myöskin Euroopan unionin tasosta. Tämänpäiväisten tilaisuuksien yhteydessä voidaan keskustella yhteisistä tavoitteista kaikkien osapuolten täytyy päästä mukaan keskustelun. Hyvät kollegat, ottaen huomioon, että nyt meillä on edessämme lukuisia aiheita, joista keskustelun mukaan luottuna energia käytävät. Haluaisin puheenvuorossani keskittyä juuri tähän käytävän kysymykseen ja vain ainoastaan siihen. Tässä on muutama ajatus näistä energiakäytävistä. Ja nyt sainkin jo puheenvuoron päätökseen, joten kiitoksia siitä, että sain puhua puheenjohtaja. Sydämelliset Kiitokset. Näin olemme kuulleet alustukset ja voimme käynnistää keskustelun. Joten nyt pyytäisin teitä johtamaan puhetta. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä ensimmäisessä keskustelussa tarkoitus on käsitellä energiakäytäviä. Meillä on tässä kaksi sääntöä, eh, joista haluaisin teitä muistuttaa. Ensinnäkin puheaika on kolme minuuttia puhujaa kohti ja kaksi jäsentä kansallisista parlamenteista saa aina puheenvuoron ja sitten yksi jäsen Euroopan parlamentista. Kaikki varmasti tunnette sinisen kortin menettelyn. Todennäköisesti moni ei tätä mahdollisuutta eh, halua käyttää, mutta jos eh, haluatte, eh, teillä tämä mahdollisuus on. Eli nyt kun aloitimme hieman myöhässä tämän kokouksen, ehdottaisimme, että kahvitaukoa ei pidetä, vaan tämä ensimmäinen keskustelu kestää kello 16.30 ja tämän jälkeen puheenjohtaja ottaa nuijan käteensä. Mutta nyt ensin herra Kasoli Italian parlamentista, olkaa hyvä. Si, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua, tai minä haluaisin siis puhua Italian senaatin nimissä. Haluan korostaa tätä Euroopan yhteisön ponnistelua toimitusvarmuuden ja rajat ylittävän energiakaupan helpottamiseksi. Oma maani Italia on aina pyrkinyt tekemään sekä tehokkaita että diplomaattisia yhteyksiä ja näin ollen me olemme varmasti kansana valmiita eh, auttamaan unionia siinä, että se olisi aina vain kilpailukykyisempi ja energiantoimitusvarmuus parempi. Haluaisin erityisesti kehot, kiinnittää huomiota kansallisten verkkojen eh, ruuhkautumiseen. On sellaisia suuria rakenteita, joita pitäisi myöskin edistää kansallisella tasolla, ei pelkästään eu tasolla. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi Ranskan edustaja, Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan Ranskan kansalliskokouksen energia- ja talousvaliokuntaa. Haluan sanoa, että me kannatamme verkkojen yhteenliittämistä. Se on meille hyvin tärkeä keino optimoida energianlähteidemme käyttöä, mutta myöskin varmistaa eri maissa energian toimitusvarmuus. Sitä vastoin olemme sitä mieltä, että ehdottomasti täytyisi tarkistaa, miten kukin jäsenvaltio tähän on osallistunut, jotta voidaan varmistaa se, että toteutamme yhteisön tasolla tehdyt sitoumukset ympäristönäkökulmista ja muista meidän ei pidä olla riippuvaisia energiakäytävistä. Meidän täytyy voida nykyaikaistaa nykyisiä verkkojamme. Tekin korostitte sitä, että eri jäsenvaltioiden on oltava solidaarisia toisiaan kohtaan. Ja toiseksi energiakäytävät ovat hyvin tärkeä osa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Erityisesti tässä on huomattava välittäjät. Meidän täytyy huomioida tämä myös energiatehokkuuden parantamisessa. Lopuksi haluaisin sanoa, että tutkimusta on edistettävä. Tekin korostitte sitä. On tärkeää, että voimme yhdistää ponnistelumme ja yhdistää investointimme, koska kyse on todella strategisesta alasta tulevaisuutemme kannalta ja näin ollen EU on toimittava mahdollisimman kunnianhimoisesti. Kiitos. Kiitoksia tein tuossa virheen, mutta huomasin sen hieman liian myöhään. Unohdin antaa puheenvuoron Adas Orachkille, jonka oli tarkoitus alustaa tämä keskustelu, käyttää alkupuheenvuoro tätä keskustelua varten, joten hän saa nyt puheenvuoron ja hänen jälkeensä sitten rouva Angelika Niebler Euroopan parlamentista. Toivon, että tässä nyt en loukannut ketään. Elnök urak, főigazgató Kiitoksia. Haluan kiittää tilaisuudesta olla täällä tänään. Hienoa, että puhemies Buzek ja herra valtiosihteeri ovat niin ikään paikalla. Edeltäjä puhu, edeltävä puhuja jo sanoi hyvin tärkeitä painavia sanoja, joten en halua kaikkea nyt toistaa enää. Olisin kuitenkin todeta, että se, mistä Eurooppa-neuvosto päätti, keskustelun jälkeen muodostaa tärkeän pohjan tulevaa silmällä pitäen. Tänään käsittelemme niin ikään hyvin tärkeitä aiheita, sitä, miten pistämme täytäntöön, toteutamme näitä energiakäytäviä. Teoreettista keskustelua tarvitaan, mutta myöskin käytännön näkemyksiä. Marraskuussa 2010 tehtiin jo joitakin tähän liittyviä päätöksiä, jotka liittyvät energiastrategian 2020 Kyse on suunnittelusta ja siitä, miten verkkoja kehitetään ja energiantuotantoa. Ja nyt äh, tarkoituksena on tarkastella asioita myöskin kvalitatiivisella tasolla, saada laadukkaampaa keskustelua vielä aikaan, syventää tätä keskustelua. Tämä on tarpeellista. Energian toimitusvarmuus täytyy samalla varmistaa. Saantivarmuus on yksi tärkeimpiä kysymyksiä teollisessa yhteiskunnassa. Puheenjohtajan edustaja Ragania totesi, että Unkarilla on ollut hyvin kipeitäkin kokemuksia, karvaitakin kokemuksia tästä kysymyksestä, energian toimitusvarmuudesta. Teollisuus ja tavalliset kansalaiset ovat joskus joutuneet kärsimään siitä, että että energian toimitusvarmuudessa on ollut puutteita, heilahteluita. Kyse pelkästään taloudellisesta kysymyksestä, vaan myöskin yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Mikäli toimitusvarmuudessa on ongelmia, silloin tavalliset kansalaisetkin kärsivät. Ja juuri tästä syystä tämä on tärkeä aihe. Meidän täytyy nyt lähteä siitä olettamuksesta, että jäsenvaltiot eivät voi olla pelkästään riippuvaisia omasta tuotannostaan. Ne eivät pysty tuottamaan kaikkia energiansa, jota jäsenvaltiot tarvitsevat, vaan Euroopan unionin tasolla täytyy tarkastella energian toimitusvarmuutta. Ongelmat eivät pysähdy nimittäin maan rajalle. Meidän täytyykin tässä käyttää hyväksemme yhtenäismarkkinoiden suomata mahdollisuudet. Siksi on tärkeää kehittää ja laajentaa jo olemassa olevia verkkoja. Tärkeimmässä asemassa tässä ovat näiden eri verkkojen yhdistämispyrkimykset, energiakäytävät, joita, joita voidaan toteuttaa rajatilyttävällä tavalla. Lisäksi meidän täytyy olemassa olevien käytävän lisäksi luoda uusia käytäviä. Kyse myöskin kilpailukyvystä ja älykkäistä verkoista. Verkoista, jotka ovat tehokkaita. Samalla voidaan saada aikaan säästöjä. Lisäksi täytyy varmistaa, että uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää hyväksi, sitä voidaan varastoida ja sitten verkon kautta toimittaa kuluttajalle. Viime vuosina on yhä uudelleen törmätty siihen, että ajatuksia ja hankkeita on kyllä olemassa, mutta ne jäävät ajatuksen tasolle. Kokonaisvaltainen yhteisön strategia täytyy siksi luoda, jotta Järjestelmiä voidaan kehittää, laajentaa, yhdistää ja tarvitaan yhteisiä hankkeita tätä varten. Minun nähdäkseni jäsenvaltioiden erilaisuus myöskin täytyy tunnustaa. Energian turvallisuus, toimitusvarmuus ei tarkoita niinkään sitä, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään. Ei suinkaan, vaan jälleen kerran täytyy todetaan, että jäsenvaltiot ovat riippuvaisia toisestaan pikemminkin. Tämä on konsensus. Kaikki ovat yhtä mieltä tästä. 4. helmikuuta Eurooppa-neuvosto antoi tiettyjä johtopäätöksiä, jotka liittyvät energiakysymyksiin. Johtopäätösten joukossa todettiin, että yhtenäiset sähkön, kaasun ja öljyn sisämarkkinat täytyy saattaa valmiit saattaa päätöksensä niin, että luodaan yhtenäiset verkot koko Euroopan unionin tasolla yhdistetään nämä markkinat. Puhemies Buzek viittasi myöskin tähän. Hän totesi niin ikään, että e, Euroopassa ei saa olla enää tällaisia eristyksissä olevia saarekkeita energiansaannin kannalta. Meidän täytyy tällaiset viimeisetkin umpikujat poistaa sellaiset, jotka ovat jääneet tämän verkoston tai energiakäytön ulkopuolelle. Verkostoja täytyy rakentaa ja laajentaa, jotta voidaan liittää kaikki järjestelmät toisiinsa. Täytyy varmistaa, että yksikään maa ei ole yhteisen toiminnan ulkopuolella ja oman onnensa nojassa, niin kuin esimerkiksi vuonna 2009 kävi. Hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat määritelleet useita hankkeita, joilla pystytään parantamaan energian toimintavarmuutta, esimerkiksi Pohjois-Eteläverkosto, Keski-Itä-Euroopan verkosto, jota tullaan laajentamaan – Unkari on jo saanut edistystä aikaan. Esimerkiksi Unkarin ja Romanian välin yhteistyö ja Unkarin ja Kroatian välisellä rajalla on pystytty yhdistämään verkkoja. Joistakin päätöksiä on jo tehty ja Unkarin ja Slovakiankin välillä on nyt samantyyppistä toimintaa meneillään. Tämä on osa pohjois-etelä energiakäytävää. Nämä tällä tavalla yhdistetään maiden energiantuotanto, energiantoimitus. Joitakin sopimuksia on allekirjoitettu naapurimaiden kanssa. Joitakin kysymyksiä on kuitenkin vielä avoinna. Euroopan unionin taso täytyy ratkaista jotakin ongelmia vielä. Esimerkiksi Nabucco-putki ja South Stream-hanke ja näiden kahden yhdistäminen toiseensa. Tämä on yksi esimerkki. Toteasin, että nämä kaksi putkea eivät ole kilpailuasemansa keskenään, eikä näin saa myöskään käydä, vaan pikemminkin tämän kaiken täytyy heijastua kaasun hintaan. Turkki ja Kreikka ja energian toimitus on niiden kautta Italiaan. Tämäkin edellyttää verkkojen yhdistämistä, putkien yhdistämistä. Azerbaidžanin, Georgian ja Romanian alueelle voidaan myöskin luoda yhteinen verkko, joka täydentää Nabukoa. Putkea Tämä on tällainen alueellinen hanke, tämä muodostaa sen alueellisen hankkeen. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, miten voidaan pikkuhiljaa askel askeleelta yhteistyön kautta varmistaa varmuus Unkarin ja Romanian toiminnan yhtistäminen esimerkiksi AGRI-hankin kautta mahdollistaisi sen, että Kaspianmeren alta voitaisiin toimittaa maakaasua paljon tehokkaammin ja helpommin Eurooppaan. että kollegat, hyvät naiset ja herrat, energiainfrastruktuurien kehittäminen ja näiden käytävien rakentaminen ja eri projektien hyväksyminen ja rahoitus täytyy hoitaa kuntoon, myöskin lupamenettelyt ja rajat ylittävä yhteistyö täytyy kaikki toteuttaa avoimella tavalla. Tämä lisää näiden hankkeiden hyväksyttävyyttä ja nopeuttaa myöskin täytäntöönpanotyötä. Täten näistä hankkeista tulee konkreettisia. Tähän liittyy monia herkkiäkin kysymyksiä. Esimerkiksi miten sopimuksia solmitaan ja miten, mitä hyötyä näistä tulee, minkälaista voittoa koituu, kuka maksaa viulutto. Lisäksi täytyy arvioida, kuinka paljon tarvitaan määrärahoja jäsenvaltiolta ja kuinka paljon tarvitaan yhteisöltä, Euroopan unionilta. aikaan täytyy muistaa, että aika on käymässä vähin. Meidän täytyy toimia nopeasti. Usean otteeseen on jo todettu, että nyt täytyy pystyä toimimaan aiempaa nopeammin. Ja hyvin nopeasti täytyy saada luotua näitä energiakäytäviä parlamentaarikkoina meidän täytyy myötävaikuttaa konsensuksen syntymiseen eri jäsenvaltioiden välillä. Sen vuoksi olen erityisen iloinen siitä, että saan olla mukana täällä Euroopan parlamentin ja Unkarin parlamentin ja muiden kansallisten parlamenttien yhteiskokouksessa. Hienoa, että sain esittää puheenvuoron ja nyt jään suurella mielenkiinnolla seuraamaan keskustelua. Toivottavasti sitten tämän tilaisuuden päätteeksi meillä on parempi yhteisymmärrys ja meidän näkemykset ovat lähempänä toisiamme kuin aiemmin. Kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Niebler Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tässä tilaisuutta hyväkseni ja kääntyä kansallisten parlamenttien kollegojen puoleen. Minulla olisi tässä kolme huomiota tai kolme kysymystä kollegoille. Ennen kaikkea tässä kyse on siitä, kuinka paljon yhteistä Euroopan äh, energiapolitiikkaa jäsenvaltiot meidän antavat äh, edistää. Kyllä, verkkoinfrastruktuureja on parannettava. Äh, nämä linkit osittain vielä puuttuvat, jotta ja yhteydet osittain puuttuvat, jotta yhteinen, yhteinen energiamarkkina toimisi. Mutta kyllä myös monet jäsenvaltiot haluavat eristäytyä. Ja kollegat, kysyisinkin teiltä, että tuetteko te meitä pyrkimyksessämme yhteisiin energiamarkkinoihin niin, että kansalliset markkinat todella avattaisiin ja saataisiin aikaan yhteiset eurooppalaiset energiamarkkinat. Sitten äh, uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisääminen energiakomissaari Oettingerillä on aika rohkeita ajatuksia. Hän on todennut, että meidän tulisi pyrkiä tukemaan aurinkoenergiaa siellä, missä aurinko paistaa ja tuulienergiaa siellä, missä tuulee. Itse tulen Saksasta ja meillä tämä olisi todella vallankumous, sen sanon avoimesti, mutta kyllä mielestäni tämä kysymys tulee meidän itsellemme esittää ja pyytäisin, että tekin esittäisitte keskusteluissa kansallisissa parlamenteissa tämän eurooppalaisen ulottuvuuden ja mm, kertoisitte meille, kuinka paljon Eurooppaa tarvitaan. Sitten kolmas kysymys, Fukushima ja sen vaikutukset. Kansallisissa parlamenteissa olette varmasti tätä asiaa keskustelleet tästä asiasta keskustelleet ja sitä käännelleet keskusteluissa joka puolelta. Mekin täällä komission jäsen Oettinger on tehnyt erinomaista työtä ja todennut, että meidän on toteutettava stressitestit kaikissa ydinvoimaloissa Euroopassa ja meidän on kaikkialla Euroopassa panostettava korkeampaan mahdolliseen turvallisuustasoon ydinvoimaloiden suhteen. Ja pyytäisin, että te omissa parlamenteissanne myös nostaisitte tämän asian esiin ja vaatisitte hallituksianne pyrkimään kaikkein korkeimpiin mahdollisiin turvallisuusstandardeihin Euroopan tasolla, siis laaja paketti ja myös sitten näiden standardien toteuttaminen käytännössä. Pyytäisin teitä painostamaan sen puolesta, että myös valvonta toteutuisi Pyytäisin, että siis paikan päällä kansallisissa parlamenteissa käynnistäisitte keskustelua tästä ja tekisitte ehdotuksia sen suhteen, missä Eurooppaa tarvitaan, miltä osin Eurooppa voi tarjota lisäarvoa kansalaisillemme kotopuolessa. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja seuraava puhuja on Filippo Pubiko, Italian edustaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi sanoa, että minusta ja kollega Nieblerin puhe oli hyvin tärkeä. Se on tärkeää, että Euroopan parlamentti puhuu näistä asioista, mutta on tärkeää, että kansalliset parlamentit puhuvat myös näistä asioista. Nyt sitten tämän päivän keskustelun aiheena ovat energiakäytävät ja haluaisin niiden osalta sanoa, että olisi lähdettävä liikkeelle perustavanlaatuisista kysymyksistä. Energiakäytäviä hyödynnetään niin, että energian sisämarkkinat saavaan toimivimmiksi tai sitten ne luovat uusia riippuvaisuuksia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta energian sisämarkkinat olisivat toimintakykyiset, sillä tämän kautta voidaan tuottaa hyötyjä sekä kansalaisille että yrityksille. Meidän täytyy todella määrittää tietyt tehokkuuskriteerit energian tuotannossa. Tätä varten kaikki ehdot ja menettelyt on luotava. Näin ollen on hyvin tärkeää hyödyntää siirtoverkkojen ja yhteenliittymien neutraaliusperiaatetta. Sisämarkkinoilla muuten kansalliset markkinat eivät halua tätä toteuttaa eikä hyödynnetä sääntelyvälineitä ja muita. Näin ollen siis täytyy Tämän täytyy olla selvä sekä Euroopan sääntelyviranomaisille että kansallisille sääntelyviranomaisille. Lainsäädännöllä voidaan myös yhdenmukaistaa tiettyjä teknisiä määritelmiä tai standardeja niin, että ne myös toimivat, jotta ne ponnistelut, joita kukin jäsenvaltio tekee, tuottavat hyödy, hyötyjä niin, että voidaan edistää unionin energiasisämarkkinoiden toteuttamista. Näin ollen tämä aihe on todella, todella tärkeä ja koko Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, miten me voimme strategisesti näihin kysymyksiin tarttua. Tässä on Sepan úr. Kiitos teille. Seuraava puheenvuoro. Äh, Raine Wittman Itävallasta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, energia on varmasti aihe, äh, joka on niin kansallisissa parlamentissa kuin Euroopan parlamentissakin tapetilla. Ja kaikki meidän tulisi keskittyä siihen, minkä parhaiten osaamme. Rouva Niebler viittasi esimerkiksi aurinkoenergiaan, sitä tulisi ehkä, siihen tulisi panostaa etelässä ja tuulienergian pohjoisessa ja juuri verkostot ovat kaikkein tärkeimpiä, mutta tämä aiheuttaa riippuvuutta. Minä haluaisin Euroopan sisämarkkinaverkot, mutta en haluaisi verkkoja, jotka aiheuttavat riippuvuussuhteita niin, että jouduttaisiin tilanteeseen, jossa esimerkiksi jouduttaisiin entistä enemmän tuomaan fossiilisia polttoaineita Euroopan unioniin ja näin voitaisiin myös menettää työpaikkoja. Meidän tulee käydä tätä keskustelua erittäin vakavasti. Tämä on tabu-aihe. Nabukko esimerkiksi, siitä puhutaan Itävallassa kovasti. Tarvitaanko Nabukkoa ylipäätään vai pitäisikö meidän panostaa uusiutuviin energianlähteisiin? Me Itävallassa katsomme, että uusiutuvien suhteen voitaisiin tehdä huomattavasti enemmän. Kuulimme monia hyviä esityksiä, jotka olivat varsin teoreettisia. Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvinen energialähteiden osuuden lisääminen, mutta meidän täytyy antaa ihmisille käytännön esimerkkejä, muuten ihmiset eivät tähän enää usko. Kyllä meidän on näytettävä ihmisille, että Eurooppa voi olla omavarainen energiantuotannon suhteen. Sitten vielä ydinvoimakysymys. Helppohan meidän on puhua Itävallassa, meillä on paljon vesivoimaa. Ranska taas on 80 prosenttisesti riippuvainen ydinsähköstä, mutta me voimme yhdessä luopua ydinvoimasta keskipitkällä pitkällä aikavälillä. Näin meidän mielestäni tulisi tehdä. Fukushima avasi nyt mahdollisuuden ikkunan ja nyt ydinvoimasta ei voi puhua samoin kuin aiemmin. Sitten meillä on nämä stressitestit, kyllä, mutta vain siinä tapauksessa, että ne toteutetaan riippumattomien asiantuntijoiden toimesta eikä voimaloiden omasta toimesta. Katson, että mm, meidän on aivan turhaa vaan ikään kuin kohentaa mainettamme tekemättä mitään kunnolla. Ja mitä tulee älykkäisiin verkkoihin, meidän on saatava aikaan älykkäitä verkkoja, jotka paitsi tekevät muuta kuin tuovat fossiilista energiaa kolmansista maista, esimerkiksi eh, meidän tulisi saada aikaan varastointimahdollisuuksia niin, että esimerkiksi tällaiset vihreät akut saataisiin käyttöön, kun tuulienergialla tuotetaan sähköä, niin se tulisi eh, saada myös varastoitua esimerkiksi näihin vanho, näiden vanhojen voimaloiden kautta. Esimerkiksi kaasulobby on erittäin voimakas, eh, uusiutuvat vähemmän ja kyllä parlamenttien on oltava hyvin herkkiä tässä asiassa. Kiitos. Kiitos. Te annoitte meille paljon äh, ajattelemisen aihetta. Sitten Stanislav Ivan Puolasta. Olkaa hyvä. Polski senat reprezentuje Komisję Gospodarki Narodowej. Kiitoksia. Edustan täällä Puolan senaattia, mikäli saan nyt hieman oikaista teitä puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset. Puolassa asiat nähdään niin, että on olemassa erinäisiä toimia, joilla voidaan parantaa energiainfrastruktuureja ja että nämä kaikki ovat, äh, selvästi täytyy saada kulkemaan käsi kädessä. Tällaisia yhteyksiä täytyy luoda ja parantaa verkkojen yhteen toimivuutta. Energiatehokkuutta täytyy samalla parantaa. Tämä on yksi meidän prioriteettitavoitteistamme. Me olemme sillä kannalla, että tätä ei voida parantaa vain ja ainoastaan energian saantivarmuutta yksittäisessä maassa, toimitusvarmuutta, vaan tämä myöskin auttaa pääsemään eroon niistä kielteisistä vaikutuksista, joita energian tuotannosta koituu ympäristön kannalta. Energiatehokkuuden parantaminen auttaa vähentämään primani, primaarienergian käyttöä, olipa sitten kyse fossiilisesta tai uusiutuvasta energiasta. Kun energiaa käytetään vähemmän, silloin syntyy myöskin vähemmän kielteisiä ilmiöitä. Energiatehokkuus on siksi erittäin relevantti asia. Energiatehokkuuteen haluaisinkin keskittyä. Meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia myöskin innovatiivisille toimille, joiden kautta energiatehokkuutta voidaan parantaa. Euroopan politiikassakin tämä täytyisi muistaa. Olisin painottaa aivan erityisestikin alueiden ja jäsenvaltioiden roolia osavaltioiden ja alueiden roolia. Meidän täytyy myöskin omata kokonaisvaltainen visio, johon puhemies Buzek viittasi. Meidän täytyy luoda yhteinen strategia. Keski- ja Itä-Euroopassa tarvitaan täysiä energiasiltoja. Siellä täytyy yhdistää energian toimitusverkkoja esimerkiksi. Voin mainita ehkä muutaman tällaisen energiasillan tai käyttävän esimerkiksi Liettuan suuntaan rakennettava yhteys. Ja toisaalta Puolan ja Saksan välisen yhteyden voisi mainita tässä. Kaksi tällaista energiaa käyttävää on jo saatu toteutettua. tuulienergiaa voidaan Pohjois-Saksasta myöskin toimittaa Puolan suuntaan. Tämä on merkittävä toimi. Lisäksi täytyy muistaa, että Puolassa tapahtuu jonkin verran heilahtelut energian tarpeen osalta, siksi tarvitaan energian toimituksia muualta. Lisäksi se varmistaa, että pystyy rakentamaan älykkäitä verkkoja, älyverkkoja – Kuinka nämä se toteutetaan, tästä voisi tietystikin sanoa enemmänkin, mutta lopuksi toteaisin vain, että ulkoiset suhteet ja myöskin yhteistyön optimointi kansainvälisellä tasolla olisi tarpeellista. Energiansaantivarmuutta on pystytty jo jonkin verran parantamaan, ja mikäli halutaan luoda energia-alalle todella se, että toimivat sisämarkkinat, silloin meidän täytyy varmistaa että energian kuljetus tai suuntaan ja toiseen on mahdollista. Kiitos. Ja senaattori, suot anteeksi, etten mm, kertonut mitä tahoa tarkalleen ottaen edustatte. Seuraavaksi Euroopan parlamentin edustaja Ulucek ja se tässä pyytäisin, rohkaisisin nyt Euroopan parlamentin jäseniä pyytämään puheenvuoroja, koska tässä nyt on käynyt niin, että kansalliset parlamentit käyttävät puheenvuoroja. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluan minäkin sydämestä tervehtiä kansallisten parlamenttien edustajia. Tämä energianhuollon varmuus, toimitusvarmuus on hyvin tärkeä kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja var- kaikki varmaankin odottavat, että puhun teille tänään ydinvoimasta, mutta en tee näin, puhun kaasusta. Itävaltalainen kollega tässä totesi, että uusiutuvien energianlähteiden avulla voidaan hiljalleen vähentää kaasun osuutta energiantuotannosta. Valitettavasti kuitenkin kaikki analyysit ja arviot, joita tähän mennessä olen nähnyt, osoittavat, että kaasun kulutus Euroopassa on kasvamaan päin. Tähän on objektiivisia syitä, enkä tässä nyt voi puuttua niihin kaikkiin, mutta yksi äärimmäisen tärkeä syy, joka liittyy juuri uusiutuviin energialähteisiin, on seuraava. Energiajärjestelmien on oltava tasapainossa. Epätasapainoa muilla aloilla tulisi tasoittaa kapasiteettien kautta. Tällä hetkellä meillä on vain kaasuteknologia, joka mahdollistaa sen, että hyvin nopeasti mm, kapasiteetin kato voidaan kompensoida 0-100 prosenttia pakettiin, jos esimerkiksi tuulienergiaa jossain vaiheessa ei olekaan saatavilla. Todennäköisesti tuulivoiman osuus tulee lisääntymään eri jäsenvaltioissa, jotta päästään ydinvoimasta. Ja kyllä tähän minunkin mielestäni toki tulee panostaa, mutta uskon, että kaasumarkkinat tulevat olemaan Euroopassa äärimmäisen tärkeät myös tulevaisuudessa mutta tarvitaan vakaita kaasumarkkinoita. Tällä hetkellä äh, tilanne on sellainen, että meillä on yhteydet Venäjän, äh, Nord Stream ja eteläinen äh, reitti, jota kautta voidaan saada valtavasti kapasiteettia. Sitten meillä on eteläkäytävä ja mm, se on vain osa tätä valtavaa etelän kapasiteettia. Joten pitkällä aikavälillä tarvitaan sopimuksia. Tämä on välttämätöntä. Nämä sopimukset ovat kuitenkin ristiriidassa markkinoiden logiikan kanssa. Miten me voimme rakentaa eurooppalaiset markkinat? Ja tässä käännyn puheenjohtajiston puoleen, mutta myös kollegojen puoleen. Miksi liquid gas-terminaalit ovat jääneet hieman syrjään, koska nehän voisivat tarjota hyviä mahdollisuuksia energiamarkkinoille. Ne voisivat olla hyödyksi EU 2020 strategian suhteen, samoin kansallisten strategioiden suhteen, erityisesti niissä maissa, joissa kapasiteettia on jo rakennettu. Käyn tässä todella teidän kaikkien puoleen ajatellen nyt tätä uutta tilannetta, niin joka Euroopan unionilla on. Meidän tulisi seurata tilanteen kehittymistä ja todella pohtia LNG-terminaaleja ihan uudelta kannalta. Ne ovat todellinen mahdollisuus todellisille markkinoille. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Romanian parlamentin edustaja herra Ianku, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa kahta avainasiaa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että energiayhteisö on toteuttanut tutkimuksen viime viikkojen aikana. Se koskee energian kulutusta siis viime viikkojen aikana. Ja tutkimuksen johtopäätös oli se, että meillä on kolme tärkeää haastetta edessämme. Turvallisuus, ilmastohaasteet sekä yhteiskunnallinen epätasa-arvo. Ensinnäkin turvallisuudesta tai toimitusvarmuudesta. Se koskee myös niitä ongelmia, joita me käsittelemme, eli erityisesti vedyn kuljetusverkot, hiilivedyn kuljetusverkot. Ja täällä puhutaan Nabukosta ja muusta ja tällä hetkellä kaikki hankkeen osallistujat ovat myöskin allekirjoittaneet South Stream-hankkeen. Siitä lähtien, kun olemme tästä puhuneet, tai sen aikana kun olemme siitä puhuneet, niin Kiina on allekirjoittanut kaksi sopimusta. Ja samalle alueelle on saatu myöskin toinen verkko. Puhumme myös nesteytetystä maakaasusta. Tällä hetkellä suurin terminaali, nesteytetyn maakaasun terminaali on jo Etelä-Korea toteuttama ja se muodostaa todella suuren osan maailmanlaajuisesti tuotetusta nesteytetystä maakaasusta. Kaasun ja öljyn toimitukset ovat tärkeitä merellä ja koko ajan meidän riippuvuutemme näistä energialähteistä suurenee. 25 prosenttia energiantuotannosta on viime vuosina korvattu nesteytetyn maakaasun tuotannolla. Fukushiman ydinonnettomuus koko naisvaltaisesti muuttaa energiaan suhtautumista maailmanlaajuisesti ei olla varmoja siitä, miten paljon voidaan rakentaa näitä uusia yksikköjä. Romaniassa on yhdeksän rakennettu tähän mennessä ja suunnitelmat ovat olleet liian optimistisia. 30 tulevan vuoden aikana on yksinomaan luotettu siihen, että kaasun ja öljyn kulutus kasvaa. Ainakin tämä tulee ilmi kansainvälisen energiayhteisön viimeisestä raportista sekä syyskuussa 2010 Montrealissa esitetystä raportista. Johtopäätökseni on se, että kaasun ja öljyn kulutus kasvaa 81 prosentilla 81 prosenttiin ja meidän pitääkin miettiä, että onko meillä todellinen maaka- todelliset maakaasumarkkinat olemme sitoutuneet neljässä vuodessa luomaan energian sisämarkkinat kaasulle ja öljylle ja mielestäni se on todella liian optimistinen. Kaasulle se ei todellakaan ole mahdollista, öljyn puolesta ehkä, mutta annan Romaniasta esimerkin. Romania on EUn ulkorajoilla ja se on yksinomaan riippuvainen Venäjästä. Meillä ei ole maakaasumarkkinoita riippuvuuden, tuontiriippuvuuden lisääntyminen tekee markkinoiden toiminnasta todella mahdotonta. Meidän pitää täällä ymmärtää, että ehdotus jonka mukaan pitäisi olla jäsenvaltioissa energiakomiteat. Se on tarpeellinen ehdotus. Toiseksi on ehdottomasti määrätä, mitkä ovat strategisesti tärkeimmät tai ensisijaiset hankkeet Euroopan unionin tasolla. Kolmanneksi tarvitsemme rahoituslähteitä. On varmistettava pakollinen vuotuinen rahoitus kaikille näille hankkeille. Muussa tapauksessa jäämme tälle keskusteluasteelle, keskustelemme vain yleisesti näistä asioista. Ja tietyissä jäsenvaltioissa on kriisejä ja siellä toimitaan hyvin kansallismielisesti ja patriottisesti sen vuoksi. Haluaisin onnitella niitä, jotka tekivät aloitteen tästä keskustelusta, koska tässähän korostetaan yhtä EUn tärkeimmistä ongelmista. Kyse on energian toimitusvarmuuteen liittyvistä ongelmista. Energiasta tulee koko ajan kalliimpaa sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti ajatellen ja näin ollen tämän keskustelun strateginen EU-tasolla. Kiitos. Kasam Sepan. Kiitos. Kiitän teitä. Kello on jo paljon, joten ehdottaisin, että herra Andres Gyrkö saisi vielä puheenvuoron ja sitten Andres Orotski tekee eh, johtopäätökset. Mutta nyt eh, Herman Schulte tavallaan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, eh, pyrkimyksemme on tietenkin hiilijalanjäljen vähentäminen, energian toimitusvarmuus ja ympäristöystävällisyys. Me puhumme verkostoista ja käytävistä. Ensinnäkin äh, mitä maakaasuun tulee, niin tehokkuus on sen suhteen kaikkein tärkein kysymys. Meillä Itävallassa 90 prosenttia maakaasusta kulkee kauttakulkuna maan kautta läpi. Ja 500 000 tonnia, tämä ei teille mitään sanoo, käyttää yhtä paljon meillä energiaa tämä maakaasutoimitus, tämä kuljetus kuin koko rautatieverkostomme, joten paljon on tehtävää. Maakaasun kuljetuksen tehokkuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Näin asiakirjassa vielä ei ole tehty. Tiedämme, että tehokkuutta on parannettava erityisesti sähkön tuotannossa, myös teollisuudessa, mutta ei saada unohtaa energian kuljetuksia, joten yksi kaikkein heikoimpia kohtia energiankäytön suhteen on maakaasun kuljetuksen heikkoudet. Ydinvoima on hyvin tärkeä aihe paitsi poliitikkojen keskusteluissa, myös koko kansan keskuudessa. Ja jos Itävaltaan halutaan näitä siirtojärjestelmiä, sähkön siirtojärjestelmiä rakentaa, niin luonnollisesti kysymme itseltämme, mistä tämä sähkö tulee. Ja asiaan liittyy kysymys ydinvoimasta, pitäpä siitä tai ei, mutta kansalaisten hyväksyntää näiden hankkeiden suhteen ydinvoimakysymys voi kyllä vaikuttaa. Meidän täytyisi katsoa, että ovatko nämä suuret käytävät ainut mahdollisuus toimia ja tulisiko niihin keskustelussa keskittyä. Eikö alueellinen tuotanto olisi kaikkein turvallisinta kriisien suhteen ja myös paikallisella tasolla tulisi aina olla perushuoltoverkko, biomassa, vesivoima, uusiutuvat energialähteet, jätteet, myös maakaasu toki, koska sitä voidaan varastoida. Nämä suuret käytävät ovat varsin haavoittuvaisia. Ja näin käytäviin liittyy myös se, että kun sitä energiaa tulee muualta, niin tämä on hyvin kallista ja rahat menevät energiantuottajamaihin. Kaikki suuret käytävät ovat kalliita ja näin eurooppalaista arvonnousua vuodatetaan pois Euroopasta, joten meidän tulisi olla huomattavasti tehokkaampia kuin olemme tähän asti olleet. Tuen kovasti ehdotusta siitä, että luonnonkaasua tiivistettynä voitaisiin vesiteitse tuoda Eurooppaan. Nämä terminaalit ovat turvallisia ja tämä olisi hyvä tapa toimia. Jos ja kun maakaasua tuodaan, täytyy muistaa, että lähtömaat eivät ole demokraattisia. Ehkäpä demokraattisena voidaan pitää Venäjää, mutta joka tapauksessa tiedämme, että Eurot, jotka lähetämme näihin maihin, rahoittavat epädemokraattisia järjestelmiä, eivätkä suinkaan tue demokratiakehitystä. Ja tästähän me mitenkään voi olla ylpeitä, jos rahat näihin maihin lähetämme. Sitten eh, tärkeä aihe on sekin, miten vakaata energian toimitusvarmuus on, miten vakaita energiatoimitukset näistä maista ovat. Tämä on luonnollisesti kiinnostanut investoijia. Nämä käytäväthän olisi rakennettu ajat sitten ja putket olisi rakennettu ajat sitten, jos olisi voitu luottaa tilanteen vakauteen. Vaarana on se, että Euroopan yhtenäisyys johtaa vain näihin äh, suuriin hankkeisiin, niin kuin juuri nämä suuret käytävät, joista nyt puhutaan. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että turvallisin energia ei ole se, jota kuljetetaan pitkät matkat, vaan turvallisin energia on se, jota ei kuluteta ylipäätään. Eli meidän tulisi todella puhua energiatehokkuuden äh, kor- korottamisesta sekä olemassa olevien energialähteiden säästäväisemmästä käytöstä. Sitten vielä tärkeä aihe, hyvä kysymys, kuinka paljon Eurooppaa. Kun katsotaan energiataloutta, erityisesti kaasualalla on vaara aika suuri siihen, että viime kädessä pitkän aikavälin sopimukset johtavat markkinoiden vääristymiseen. Ja haluaisin erityisesti vedota Euroopan toimielimiin, että ottaisivat huomioon tämän ulottuvuuden ja puuttuisivat siihen sääntelemällä. Eurooppa syntyi hiljateräsyhteisön yhteisön pohjalle, eli energia oli tuolloin kaiken ytimässä ja sitä se on jälleen tänä päivänä. Joten on hyvin tärkeää, että energia on yhteinen eurooppalainen aihe ja että sitä viedään päättäväisesti eteenpäin. Kiitos. Jyrk Andrásról Euroopan parlamentin Kiitoksia. Sitten Andreas Kyrk, Euroopan parlamentin edessä jäsen. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että aika on käymässä vähin. Tiedän, että sain näin myöhäisessä vaiheessa puheenvuoron miltei keskustelun päätteeksi, joten haluaisin lyhyesti vain kommentoida sitä, mitä täällä on jo sanottu. Lukuisat kansalliset parlamentaarikot viittasivat ydinvoimaan ja siihen, mistä lähteestä energiaa halutaan saada. On täysin päivän selvää, että nyt halutaan luoda yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa. Tietenkin voi olla eri mieltä siitä, miten pitkälle on jo päästy, mutta tämä täytyy olla kuitenkin yhteisenä tavoitteena. Uskon, että eurooppalainen energiapolitiikka saadaan luotua, mutta tietystikin aina herää kysymys myöskin siitä, miten toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan, mitkä asiat jätetään kansalliseen päätöksentekoon. Tähän liittyy jotakin vaikeitakin kysymyksiä. Meillä on kuitenkin yhteisiä tavoitteita, jotka liittyvät tulevaisuuteen, mutta jotkut asiat täytyy jättää edelläkin kansalliseen päätöksentekoon. Kaikki ei voida hoitaa yhteisen tasolla. Mutta mitä energian sisämarkkinoihin tulee, tämä on yhteinen tehtävä, joka täytyy hoitaa Euroopassa. Tämä liittyy kolmas energia-alan paketti. Lisäksi meidän täytyy luoda yhteisiä infrastruktuureja, tämäkin on täysin selvää. Sen vuoksi olemme täällä keskustelemassa muun muassa energiakäytävistä. Esimerkiksi kaasun osalta on olemassa jo direktiivi, joka pyrkii yhtenäistämään markkinoita. Mutta energian valinnat pitäisi jättää muutoin kansallisen päätöksentekoon, koska minun nähdäkseni parhaiten voidaan tehdä tällaiset päätökset paikallisella tai kansallisella tasolla – jäsenvaltio täytyy itse päättää, mitä eläkelähteet haluaa käyttää. Eri maissa on erilainen tilanne täysin, erilaisia valintoja, joita voidaan tehdä. Ydinvoima on yksi seikka, joka täytyy jättää jokaisen jäsenvaltion omalle, omalle tunnolle. Jokainen jäsenvaltio voi itse päättää, käyttää ydinvoimaa vai ei. Ja mitä yksityiskohtaiseen keskusteluun tulee, niin tietystikin hyvin paljon on keskusteltu esimerkiksi siitä, mitä tapahtui Fukushimassa Japanissa. Olemme kaikki nähneet lehdistä kuvia ja Brysseissäkin täytyy keskustella ydinvoimaloiden turvallisuudesta, mutta kun on kyse tulevista energiavalinnoista, minä olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän ei pitäisi niinkään puuttua tähän keskusteluun, jota kansallisissa jäsenvaltioissa käydään. Mikäli nopeasti teemme päätöksiä, niin saattaa olla, että mikäli liikaa hätiköidään, joudutaan täysin katastrofaaliseen tilanteeseen. Minä pidän kiinni tässä toissijaisuusperiaatteesta, subsidiariteetista. Hienoa, että Unkarin puheenjohtajamaan on hyvin nopeasti ryhtynyt toimintaan ja saanut aikaan edistystä. Mutta joidenkin asioiden suhteen pidän kiinni siitä, että asioista täytyy päättää kansallisella tasolla. Mikäli haluamme eurooppalaista energiapolitiikkaa, meidän täytyy aina tehdä selväksi se, missä asiassa päätetään yhteisön tasolla ja missä suhteessa päätetään kansallisella tasolla. Seuraavaksi puhuu Luxemburgin edustaja herra Obervais, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin totea, todeta, että 2020 strategian 33. akseli, se, että energiatehokkuutta parantaa 20 prosentilla, täytyy ottaa puheeksi myöskin täällä, koska ei riitä, että tuotetaan energiaa ja sitten tuhlataan sitä, niin kuin sillä ei olisi mitään arvoa. Haluaisin lisäksi todeta kaksi seikkaa, koska hyvin monet seikat tulivat jo mainituiksi. Haluaisin viitata erääseen keskustelun aiheeseen, josta ei ole riittävästi puhuttu. Täällä on puhuttu energiakäytävistä, mutta on unohdettu, että ensimmäiset käytävät ovat jo olemassa. Benelux-maat, Saksa ja Ranska ovat luoneet jo yhteisen käytävän jäsenvaltioiden kesken. Nämä, näiden maiden verkot on yhdistetty, niin kuin rajoja ei olisikaan. Tavoite on yksinkertainen. Tarkoituksena on myöhemmin varmistaa, että Pohjanmeren tuulivoimatuotanto saataisiin myöskin mukaan. Luxemburg on pieni maa. Se on ilmoittanut valmiiksi. Ilmo, on ilmoittanut, että se on valmis rakentamaan 11 megawatin voimalan lisätäkseen sähkön tuotantoa. Ja se on valmis käyttämään tuulivoimaa ja myöskin varastoimaan sitä. Tämä on mielenkiintoista myöskin suurten maiden kannalta. Suurtenkin maiden kannattaisi pohtia tällaista toimintaa. Miten sitten Itävalta on tullut niihin ratkaisuihin, joita se on tehnyt? Tanska, Englanti ja myöhemmin Norja ovat pohtineet sitä, mitä voitaisiin uusiutua energiaa varastoida. Sisämarkkinoiden yhteydessä täytyy pohtia tällaisia kysymyksiä. Vielä sekä seikka usein on todettu, että ei ole hyvä, että olemme riippuvaisia muista maista, kuten Venäjästä tai öljyn ja kaasun suhteen lähi maista. Meillä on muitakin vaihtoehtoja. Desertec esimerkiksi. Tämä on yksi hanke, jota halutaan toteuttaa yhdessä magreb maiden ja Afrikan maiden kanssa. Siellähän on ollut tällainen islamisen maailman kevättä, joka on juuri koettu. Mare Nostrum-hanke on yksi, myös, yksi esimerkki siitä, miten Välimeren yli pystytään toimimaan yhteistyössä Saharan autiomaata myöten. Ei pidä unohtaa, että kun aurinko paistaa vain kuuden tunnin ajan, tämä riittää – tuottamaan energiaa koko maapallon varten, niin Magreb maiden kannalta Maghrebin suuntaan meidän täytyy olla konkreettisesti yhteistyössä ja rakentaa tästä eteenpäin. Kiitoksia. Nyt herra Folmer Unkarin parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän näimme viime vuonna, että useat jäsenvaltiot eivät pyrkineet yhteiseen energiakäytävään käytävään sen rakentamiseen, vaan tekivät kukin omia toimiaan omalla alueellaan energian toimitusvarmuuden parantamiseksi omalla alueellaan. Mutta tässä kyllä nousee esiin koko joukko ristiriitoja. Kun nyt katsotaan näitä kriisivuosia, voidaan havaita, että ne jäsenvaltiot, joiden, jotka nostivat energiayhtiöiden verotusta ja näin tekivät rahoitusympäristön epävarmemmaksi, niin tämä ei suinkaan johtanut markkinoiden äh, läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen tarvittavat, äh, käytävien äh, tarvitsemat investoinnit ja uudet rakenteet ähm, jäivät toteutumatta, koska tämä ei yrityksille ollut kannattavaa. koska näin ne eivät saaneet vastaavaa hyötyä investoinnistaan. Ja katsomme, että kun nyt ajatellaan vaikkapa oman maani esimerkkiä, voimme nähdä, että yhteistyö sekä yhteisiin periaatteisiin perustuva hinnoittelu on yrityksille hyväksi, koska näin yrityskustannukset ja pääomakustannukset otetaan huomioon ja ongelma saadaan näin ratkaistua. Mutta nyt jännitteitä on eri maiden välille syntynyt siitä syystä, että on maita, jotka ovat pääomaviejiä. Ja mehän tiedämme, että niiden rooli on varsin dominoiva. Nehän mm, tuovat pääomaa ja voivat näin toki saada omat etunsa – ajettua. Ja kaikkien etuna ei ole se, että jossakin jäsenvaltiossa voi saada enemmän voittoa kuin toisessa, koska eri jäsenvaltioiden sääntelytilanne on niin kovin kirjava. Ja toistaisin, että tässä tarvitaan avoimuutta, hintojen avoimuutta ja tämä tulisi tehdä myös Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt yhteenvetoa varten puheenvuoron saa ää, ensimmäisenä ää, Philip Lowe, joka on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhujan mikrofoni ei ole päällä. I'm not going to sum up, but I'd like to make some rapid en nyt tiivistä kaikkea, mutta haluaisin kommentoida joitakin huomioita, jotka ovat olleet hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä. Erityisesti Euroopan unionin energiapolitiikka on yhdistelmä Euroopan unionin ja kansallisen politiikan toimenpiteitä kumpikin täydentää toisiaan. Ja riippumatta siihen, millainen on oikeudellinen tilanne, niin on tärkeää tehdä jotakin Euroopan unionin tasolla, mutta jos näin halutaan tehdä, niin se täytyy perustella Euroopan unionin tasolla. On järkevää lisätä markkinoiden kilpailukykyä ja parantaa toimitusvarmuutta kaikkien yritysten, yksittäisten yritysten jäsenvaltioiden kannalta, joten haluan selventää tätä. Euroopan unionin eh, markkinoilla oleva riippuvuus liittyy riippuvuuteen eh, lainsäädäntöjärjestelmästä. Sitten taas riippuvuus Euroopan unionin ulkopuolisista toimijoista on epävarmaalla maaperällä olemista. Myös lakijärjestelmät ovat erilaisia. Jos vaikkapa Itävallan ja Italian välillä rakennetaan verkkoja niin kuin uskon, niin se on paljon hyödyllisempää ja järkevämpää myös kansalaisten välillä. Tämä on mukana sitten myös EUn lainsäädäntöjärjestelmän piirissä. Sama koskee myös ydinturvallisuutta. Miksi ydinturvallisuus on sitten niin tärkeä tämänhetkiselle komissiolle ja komission jäsenelle? Ne maat, jotka eivät hyödynnä ydinvoimaa, ovat huolestuneita ydinvoiman seurauksista, mutta myös ne maat, jotka käyttävät ydinvoimaa, haluavat, että ydinturvallisuusnormit ovat mahdollisimman korkeat, ja tätä voidaan tehdä EU-tasolla. Se, mitä niinkään ei EU-tasolla voi tehdä, on terrorismin ennaltaehkäisy. Tämä liittyy jäsenvaltioiden turvallisuusalan toimivaltuuksiin. Ja Brysselistä ei voida kaikkea varmistaa ja toteuttaa, mutta me voimme valvoa mahdollisesti terrorismiin liittyviä seurauksia energia-alalla. Sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit ovat korostaneet niitä asioita, joita komissio jo huomioi ehdotusta laatiessaan, ehdotuksia laatiessaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt äh, todella puheenvuoron saa herra Oraski yhteenvetovartio, olkaa hyvä. Tisztelt elnök urak, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, äh, arvoisa ministeri, salittehan että tässä nyt ensin ilmaisen henkilökohtaisen mielipiteeni. Tämä on ensimmäinen kerta, kun vierailen Euroopan parlamentissa ja täytyy sanoa, että minusta tämä on kyllä todella hienoa. Täällä on kuultu koko joukko erilaisia visioita, rohkeita ja hyvin kirjavia näkemyksiä tulevaisuuden suhteen, mutta varmasti kahdesta asiasta on olemassa konsensus. Ensinnäkin Euroopan on ryhdyttävä toimiin energian toimitusvarmuuden parantamiseksi ja toiseksi halutaan tasolla tai toisella tavalla tai toisella yhteiset eurooppalaiset energiamarkkinat energiayhteisön. Eli tässä on varmasti kaksi tärkeää lähtökohtaa tuleville toimillemme. Tämä keskustelu tekee selväksi sen, että energiainfrastruktuurien kehittäminen sekä linkittäminen on äh, hyödyksi kaikille unionin jäsenvaltioille. Äh, on puhuttu paljon näistä kaasuputkista ja niiden välisistä yhteyksistä. Äh, itävaltalainen edustaja viittasi myös sähköverkkoihin ja ongelmaan siitä, että Itävallan kuluttajat eivät halua käyttää ydinvoimalla tuotettua sähköä. Mutta joka tapauksessa kaiken kaikkiaan tämän tyyppisten energia- ja sähköverkkojen suhteen ei ole suuria erimielisyyksiä – mitä tulee näihin äh, kaasuputkiin ja käytäviin ja niiden turvallisuuteen. Täällä on todettu, että ja monet puheenvuoroissaan nostivat esiin monet näistä asioista. Puhuttiin sisäisestä riippuvuudesta, puhuttiin myös ulko- ulkopuolisista tahoista riippuvuudesta. Ja mm, Luxemburgilainen luksemburgilainen kollega tuossa, tuossa kertoi Beneluxin ja Saksan äh, välisestä hankkeesta, joka myös toteutui. Ja näin äh, markkinat äh, todella näiden yhteyksien kautta toimivat erinomaisesti. Ja tällaisen lopputuloksen haluamme laajemmaltikin kuin tällä yhdellä tietyllä alueella nyt on päästy. Meillä on koko joukko merkittäviä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia, mahdollisuuksia edessämme. Ja energiariippuvuus kolmansista maista on kysymys, jossa Euroopan unionilla ei ole ollut yhteistä neuvottelu kantaa ja tähänkin keskustelussa viitattiin ja todettiin, että poliittista tukea on olemassa sille, että ää, energiaa tuodaan demokraattisista maista. Olen erittäin optimistinen myös muun muassa Pohjois-Afrikan suhteen. Eivät diktatuurit ole ikuisia. Mutta todella ähm, demokratiakysymys on otettava huomioon sekin energiapolitiikan suhteen. Sitten mitä tulee energiasekoitukseen, niin äh, eri energianlähteiden äh, käyttöön lienemme yhtä mieltä siitä, että Oettingerin ehdottamat ydinvoimaloiden stressitestit tulee toteuttaa riippumattomien asiantuntijoiden – toimesta mitä pikimmin. Ja todella komissio sitten varmasti kertoo meille konkreettisia tietoja heti kun niitä on saatavilla. Ja voidaan todeta, että on hyvin tärkeää, että energiahuolto ei saa, kysymys ei saa johtaa siihen, että käännymme kilpailemaan toisiamme vastaan. On hyvin tärkeää, että toimemme perustuvat solidaarisuuteen sekä yhteistyöhön. Ja näin energiapolitiikkamme voi olla tehokasta, toimivaa ja investoinnit menevät oikeaan osoitteeseen ja ne käytetään tehokkaalla tavalla. Todella kun katsotaan kuluttajien tilannetta, yksityishenkilöiden ja myös yritysten ja teollisuuden alojen tilannetta, niin on määriteltävä hyvin selvästi eri vastuukysymykset, kun katsotaan hankkeita, hankkeiden toteuttamista, kun katsotaan investointeja, niin tulisi ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset loppukuluttajahintoihin. Kaikkea tätä on arvioitava, analysoitava ottamalla aina huomioon yhteinen energiapolitiikka siis sen puitteissa. Samoin tulisi sopia yhteisistä kriteereistä ja standardeista niin, että esimerkiksi lupa menettelyt ja hakumenettelyt käsittelyt olisivat virtaviivaistettuja ja että kansalliset viranomaiset luonnollisesti kantaisivat tässä jatkossakin vastuun, mutta saaden tukea. Tämä keskustelu oli todella mielenkiintoinen. Tässä kyllä kuultiin monia erittäin hyödyllisiä ehdotuksia ja aivan varmasti miettii yhteistä kantaa kohti. Tässä ollaan matkalla ja niin kuin saksalainen edustaja totesikin, meidän on puolustettava parlamenteissamme tätä yhteisen, yhteisten energiamarkkinoiden yhteisen energia-alueen ajatusta. Meidän on katsottava pidemmälle kuin kansallinen etu. Energiakysymyksiä tulisi hoitaa Euroopan tasolla yhdessä. Ja olen varma siitä, että me unkarilaiset ainakin näin haluamme toimia. Kiitoksia. Minäkin kiitän teitä kaikkia erittäin arvokkaista puheenvuoroista ja aktiivisesta osallistumista keskusteluun. Ja nyt herra Roil johtaa tätä kokousta tästä eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitos. Parhaat kollegat, tässä katselen hiukan kelloa ja kauhulla totean, että olemme pahasti aikataulusta jäljessä ja ehdottaisinkin, että jatkamme nyt keskustelua välittömästi. Mitään taukoa tässä varmasti ei tarvita, koska jos tauko pidetään, niin sitten joudumme ongelmiin. Eli jos teille sopii, käynnistetään keskustelu välittömästi. Samat säännöt ovat voimassa kuin äskenkin. Vuorottelemme kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajien puheenvuoroja. No, minulla ei ole täällä vielä lainkaan puheenvuoropyyntöjä. Se tekee elämästäni hiukan vaikeampaa tai ehkäpä helpompaa, jos haluatte. Toki, no niin, hienoa ensimmäinen. Niin, tämä oli hiukan hankalaa. Ja Rouva Herzog on jo paikalla, kyllä, joten voimme aloittaa, jos sopii. Joten todella... Jos teille sopii, annan puheenvuoron ensin esittelijällemme Rouva Herzogille, niin että tämä nyt menee oikein tässä, ettei ettei tule mitään, mitään virheitä tässä. Rova Herzog. Thank, you, thank you chairman. Uh, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Vaikka olen unkarilainen, niin olen päättänyt puhua englantia, koska haluaisin osoittaa, että Euroopan parlamentissa ei ole mitään kansallisia tavoitteita, vaan eurooppalaisia. Minä kuulun SD-ryhmään ja todella olemme, pidämme tärkeinä energia-asioita. Olen pahoillani, että minun täytyy pian poistua, koska ydinturvallisuusdirektiivistä käydään parhaillaan keskustelua. Olen siinä varjoesittelijänä, enkä voi kovin kauan täällä keskuudessanne olla paljon pidempään kuin puoli kuuteen, joten toivon, että ymmärrätte nämä tehtäväni, jotka ovat hyvin tärkeitä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta. Eli mistä minun sitten pitäisi puhua? Usein kun puhumme energiapolitiikasta, olemme sitä mieltä, että kyse on enemmänkin energialähteistä, energiasiirrosta, energiateknologiasta. Ja usein ajattelemme energiapolitiikkaa niin, että se on sellaista, jossa keskusteltiin aiemmin, niin kuin tekin keskustelitte. Mutta energiapolitiikkaan liittyy toinenkin osa, se miten energia tulee kuluttajille ja mielestäni se on tärkeämpi osio kuin se, josta aiemmin puhuimme ja yhteisiäkin tavoitteita on. Haluaisin sanoa, että tulin Euroopan parlamenttiin seitsemän vuotta sitten ja monille oli yllätys, että nainen oli kiinnostunut energiakysymyksistä ja minulle on sanottu, että energia on miesten asia, ei se kuulu naisille ja niin edelleen. Ja noina päivinä usein sitten taistelin vastaan, koska mielestäni energia on todellakin naisten asia. Se on todella suuri yhteiskunnallinen kysymys ja energiaintensiivisillä ite, in, energiaintensiiviset alat eivät välttämättä ole tai energiaintensiivisimpiä eivät ole välttämättä yritykset ja teollisuus, vaan kotitaloudet ja 30 Tulo, kotitalouksien tuloista menee 30 prosenttia energiaan. Ja ö, energian ostaminen on lisääntynyt. Se on siis todella suuri kysymys tässä. 20 prosenttia on energiansäästötavoitteemme ja siihen suuntaan ollaan menossa. Kun katsotaan, mitkä ovat tärkeimmät energiansäästöalat, niin jos nyt on 100 prosenttia, niin 40 prosenttia 20 prosentista säästöistä voidaan saada aikaiseksi niin, että käytetään älykkäitä järjestelmiä. Näin saadaan energiansäästöjä ja se, että paremmin ymmärretään kaikkia tietoja, sillä tavalla voidaan 40 prosentilla parantaa tätä 20 prosenttia. Myös rakennusala on tärkeä. Rakennusalalla jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät sekä rakennusala itsessään. Nämä ovat niitä aloja, joilla me haluamme eniten toimia Euroopan unionina. Euroopan unioni voi päättää direktiiveistä ja määrittää tiettyjä kriteerejä. No, tämähän on helppo sanoa, on helppo muistuttaa 2020 20 tavoitteesta, mutta ihmiset eivät kuitenkaan lennä, ellei sitten, tai nämä hankkeet eivät kuitenkaan lähde lentoon, jollei joku niitä täytäntöön pane. Erityisen tärkeää tämän PK-yritysten kannalta. Sitten tästä nouseekin suuri kysymys. Onko meillä pelkoja PK-yrityksissä, e, yritysten suhteen Euroopassa siitä, että ne eivät pysty tätä tekemään? Erityisesti uudet jäsenvaltiot, niin kuin oma maani, niin PK-yrityksellä ei ole keinoja ei ole taitoa joten on tärkeää mit, tietää, miten voidaan markkinoilla olevia ö, välineitä vä- käyttää. Ja tänään puhuttiin siitäkin, että energia, jota ei käytetä, on tavallaan halvinta, mutta onko se totta? Kuitenkin tarvitaan investointeja ja kun kerran investoja tarvitaan, niin ainakaan ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Tämä ei ole halvinta, koska investoinnista täytyy saada rahat vielä takaisin. Ja tavoitteissa täytyy huomioida se, että miten pk-yrityksille voidaan sanoa tai eurooppalaisille kotitalouksille voidaan sanoa, että jos te nyt investoitte enemmän, niin ajan kanssa saatte sitten enemmän hyötyä? Onko meillä tarpeeksi rahoitusvälineitä, jotta nämä prosessit saadaan toteutettua ja eh, missä jäsenval- on jäsenvaltioita, joissa tämä voidaan toteuttaa, mutta on jäsenvaltioita, joissa nämä konseptit ovat alikehittyneitä? on hyvä, että tämmöisiä keskusteluja järjestetään. Se osoittaa, että kansalliset parlamentit menevät tavoitteiden eh, tavoite, näitäkin tavoitteita pidemmälle ja mielestäni Euroopan parlamentti voi myös olla tärkeämmässä asemassa, jotta pääsemme tähän suuntaan. Sitten kun puhumme muusta potentiaalisista säästöistä kuin älykkäistä järjestelmistä, kun puhumme älykkäistä, niin silloin kaksi teollisuuden alaa törmäävät toisiinsa. Ensinnäkin hidas in, teollisuuden ala, jossa on, kehitys on hidasta, kun, ja sitten taas semmoinen teollisuuden ala, joka kehittyy kovin nopeasti, niin kuin IT-ala. On jo kuudennen sukupolven kännyköitä, mutta varmaankin talonne edessä oleva sähkölinja vedettiin sinne parikymmentä vuotta sitten. Joten nämä alat ovat hyvin erilaisia ja aiemmin lainsäädäntö on myös ollut todella erilaista, joten tätä täytyy mukauttaa, jos ajatellaan tulevaisuutta. Jos on älykkäitä järjestelmiä ja kaikki energiaan liittyvä tieto tulee, tulee kännyköistä, niin minkälaisia tietosuojajärjestelyjä sitten on tehtävä, jottei näitä tietoja voida käyttää väärin esimerkiksi niin, että kukaan ei voi energiakulutuksesta päätellä, että milloin olet kotona, milloin et, käytkö sunnuntaisin kirkossa vai et ja niin edelleen. Eli nämä ovat energia-alan kannalta myöskin tärkeitä kysymyksiä. Lisäksi energiariippuvuus ei liity pelkästään energiavaroihin, niin kuin usein sanomme, energiariippuvuus riippuu myöskin taloudellisista lähteistä. Ja tässä on tietty pullonkaula. Nyt puhutaan älykkäistä energiajärjestelmistä ja energiasäästöistä, mutta tarvitsisimme noin mil, tuhat miljardia euroa investointeihin. Ja toinen, kolmas energiapaketti, mitä ikinä lainsäädäntöä tuleekin ja niiden täytäntöönpano. Siellä on 50 prosenttia tavoitteena 2050 ja niin edelleen. Mitä ikinä tavoitteita sitten onkin tässä nyt laadittu viime vuosien aikana, niin investointeja ei ole saatu vedettyä tälle alalle riittävästi ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että niin kauan kuin investointeja ei tule, niin emme voi muuttaa paljoakaan vain täytäntöönpannuista hankkeista voidaan saada hyötyjä. Tämä täytyy tehdä yhdessä kansallisten poliittisten päättäjien kanssa, jotta saamme tuloksia aikaiseksi. Ja vain sillä tavalla myös kotitaloudet voivat mukauttaa energian käyttöään eri puolilla Eurooppaa. Usein sanotaan, että EUlla ei ole toimivaltaa energia-alalla. EUlla ei ole siis yksinomaista toimivaltaa perussopimusten nojalla ja näin ollen tämä on hankalaa. On muita politiikan aloja siis, joilla toimitaan ympäristölainsäädäntö ja kauppa ja niin edelleen. Ympäristöpolitiikka ja kaikki muut ovat tässä tärkeitä, joten kansallisilla jäsenvaltioilla on lainsäädäntövalta EU-sopimusten mukaisesti ja on ehdottoman tärkeää toimia sillä tasolla. Ja jos ei kansalliset parlamentit tätä pane täytäntöön, niin EU-tavoitteitakaan ei voida, voida saavuttaa. Toivottavasti me pääsemme tässä energiatehokkaaseen parempaan Eurooppaan myös niin, että kotirouvilla on parempi Eurooppa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Istvan Jusa saa puheenvuoron Unkarin kansalliskokouksen edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon tilaisuudesta olla täällä tänään. Olen erityisen iloinen siitä, että sain puheenvuoron. Kyse on tärkeästä asiasta strategiseltakin kannalta. Haluaisin jatkaa siitä, mihin Edith päätti puheenvuoronsa. Yhteisön politiikassa edelleen kysymykset ovat tärkeässä asemassa, mutta yhteiseen strategiaan liittyy kyllä varjopuolensakin. Olen sillä kannalla, että minun on aivan totta, että Euroopan kannalta olisi hyödyllistä luoda yhtenäiset markkinat. Esimerkiksi kaasun osalta ei voida käyttää hyväksi niitä kaikkia etuja, joita yhteiset äh, yhtenäiset markkinat voisivat tuoda. Mutta mitä energiatehokkuuteen tulee? Haluaisin olla hieman eri mieltä Ervin kanssa, ainakin alueelliselta tasolta katsottuna. Minä uskon, että uudet 12 jäsenvaltiota ovat sellaisessa asemassa, että ne eivät ole vielä energiatehokkuuden suhteen päässeet niin pitkälle kuin 15 vanhempaa jäsenvaltiota. Siellä energian tehokkuuden suhteen tai suhde energiatehokkuudessa on suurin piirtein yhden suhde kahteen ja puoleen verrattuna muuhun osaan Euroopan unionia. mutta mitä vertailuihin eri puolilla Eurooppaa tulee, niin eri valtiot ovat erilaisessa asemassa. Olen erityisen iloinen siitä, että puhemies Buzek jo viittasi erääseen tärkeään asiaan. Siihen, että yhteisötukea voidaan antaa. Euroopan unionin määrärahoja voidaan käyttää tutkimuksen edistämisen. Kyse ei pelkästään fuusioenergiasta, vaan myöskin maalämmöstä. Esimerkiksi sitäkin voitaisiin tutkia ja paremmin voitaisiin käyttää maalämpöä hyväksi Tietystikin maantieteelliset olosuhteet tarjoavat Unkarille erinomaiset mahdollisuudet käyttää hyväksi maalämpöä, mutta teknologia pitäisi vielä kehittää, eikä rahoitustakaan ole vielä riittävästi sovelleita rahoitusvälineitä. Uskon, että maalämmön osalta voitaisiin paremmin pyrkiä edistämään tämän energiamuodon käyttöä myöskin Euroopan unionin tasolla. Viittaisin myöskin siihen, mitä Romanian kollega totesi. Kilpailu on hyvin kiivasta. Ja tavoitteisiin voidaan päästä vain 10-12 vuoden aikajänteellä. Täytyy tarkastella, mitä kilpailijat tekevät samanaikaisesti, koska hyvin helposti muutoin päädytään sellaiseen tilanteeseen, että syntyy sellaista kilpailua, jossa me kuvittelemme hyvinkin pärjäävämme, mutta sitten käy toisin. Olisin niitä siihen, mitä puhemies Buzek sanoi aiemmin. Hän viittasi siihen, että Jacques Delors oli se henkilö, joka otti muinoin esiin ajatuksen näistä euroobligaatioista. Tämä olisi yksi tapa toimia. Mikäli Euroopan unionin tasolla lasketaan liikkeelle euroobligaatioita, näiden avulla voitaisiin käyttää enemmän määrärahoja erinäisten hankkeiden edistämiseksi esimerkiksi energia-alalla. Silloin yksittäiset jäsenvaltiot tai eri yritykset eivät olisi yksin ponnistelemassa energia-alan toimien edistämiseksi, joten johtopäätöksen omaisesti voisin näin lopuksi todeta, että minä uskon hyvin voimakkaasti älykkäisiin energiajärjestelmiin. Monet unkarilaiset professorit, jotka tunnen henkilökohtaisesti, ponnistelevat näiden asioiden parissa. Joitakin pilottihankkeita on jo olemassa ja joitakin tuloksia on saatu aikaan tutkimuksesta. Uskon, että nämä ovat tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Toivottavasti nyt muistetaan, että pelkästään yhteistuumin näitä voidaan asianmukaisesti käyttää hyväksi Euroopan unionin tasolla. Siksi EU-rahoituksessakin nämä täytyisi muistaa. Stanislav Kiitoksia. Seuraavaksi herra Ivan Stanislav, olkaa hyvä. Niin hän on siis Puolan senaatin edustaja. Dziękuję, dziękuję e, Zanim przejdę do tych... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin puhun näistä älykkäistä energiajärjestelmistä, haluaisin puhua kaukolämmöstä. Vastaisin tässä kysymykseen siitä, eikö käyttämättä jäänyt energia ole sitä kaikkein edullisinta energiaa. No kyllä näin mielestäni todella näyttäisi olevan. Ja tämän kyllä esimerkit osoittavat eikä näitä esimerkkejä varmaankaan tarvitse kallilla etsiä. Kyseessä on pitkän aikavälin prosessi. Puhutaan vaikkapa rakennusten lämpöeristyksestä. Minun kotimaassani poliittisen järjestelmän muutoksen jälkeen otettiin käyttöön rakennusten lämpöeristys ja energian äh, kulutus väheni äh, todella valtavasti kolme neljä, kol, kolmella neljänneksellä jopa. Ja mitä tulee kaukolämpöön, se on aika aihe. Olen kuullut, että energiatuotannon alalla ja energia äh, siirtojen alalla on tiettyjä erityispiirteitä, jotka haluaisin, että ne otetaan huomioon. Katsotaan vaikkapa ilmastoltaan kylmää maata, kuten Puola. Siellä kauko lämmön osuus, siis kaukolämpö, en, lämmitys vie enemmän energiaa kuin sähkö kaiken kaikkiaan. Viimeisten 20 vuoden aikana kaukolämmön kokonaistarve on vähentynyt 40 prosentilla osittain myös älykkäiden kaukolämpöjärjestelmien ansiosta. Parametrit ovat tässä täysin toiset kuin sähköverkkojen kohdalla, mutta on ohjausjärjestelmiä ja valvontajärjestelmiä ja kun ne otettiin käyttöön, tämä johti siihen, että niin ja samanaikaisesti talouskehitys on ollut hyvin nopeaa, niin äh, kaukolämmön äh, kysyntä väheni 40 prosentilla. Nämä ovat kyllä aika merkittäviä lukuja, jotka ansaitsevat huomiota. Ja vielä äh, älykkäistä verkkoratkaisuista – myös kaukolämmön yhdistäminen sähköntuotantoon on tärkeä aihe. Tästä on aika vähän oikeastaan paperilla, mitä tulee Euroopan unionin tutkimuksiin ihan niin suuren luokan kuin pientenkin laitosten osalta. Parin kolmenkymmenen tuhannen asukkaan kaupungeilla Puolassa on oma kaukolämpö ja lämmin vesi verkostonsa, mutta tähän infrastruktuurin liittyvin suurin ongelma on luonnollisesti rahoitus, kun siirrytään tästä järjestelmästä pois tarvitaan synergiaetua. Eli tämä yhteistuotanto, sähköelämän yhteistuotanto ja energian siirrot ovat tässä olennaisia. Olisi minulla muutakin sanottavaa, mutta kun puheaika loppui. Kiitoksia sitten äh, kollega Ford. Colleagues, I apologize that I haven't. Kiitos oikein paljon kollegat. Pahoittelen sitä, että voinut olla täällä aikaisemmin, sillä minun täytyy osallistua muualla äänestyksiin. Kuitenkin energiakeskustelun ydin on hyvin tärkeä. Minulle olen ollut esittelijänä parlamentissa, kun puhuttiin merellä tuotettavaa tuulivoimaa. Ja tämä keskustelu koskee sitä, miten voidaan älykkäämmin puuttua kysyntään yhteisön tasolla. Kysynnän hallinta on tietysti tärkeä asia, mutta kokonaisuudessaan sitten energian toimituksessa on kyse myöskin kilpailusta ja monimuotoisuudesta ja me haluamme edistää toimitusta sehän yhdistää meidät, koska kyse on suuresta haasteesta. Meidän pitää miettiä sitä, miten me rahoitamme tähän, miten saamme pitkän aikavälin rahoitusta, jos haluamme nähdä näitä muutoksia energian käytön, energian toimitusvarmuuden, energiatoimitusten osalta ja pitää miettiä sitä, että vaikeutammeko me unionissa saada vaikeutammeko rahoituksen saamista tarvittaviin hankkeisiin? Miten voisimme helpottaa tätä? Miten voisimme täyttää tuon kuilun, joka on toiveidemme ja mahdollisuuksiemme välillä? Tarvitaan pitkäaikaista rahoitusta. Me haluamme jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän saada investoijia tähän mukaan. meidän täytyy olla myös sellaisia asioita, joita voi pitkällä aikavälillä investoida. Meidän pitää katsoa, mistä saadaan rahat näihin hankkeisiin. Ja meidän pitää miettiä sitä, että aiheutammeko me lainsäädännöllä jotenkin esteitä niin, että investoijat eivät mielellään lähde investoimaan hankkeisiin, joita me tarvitsisimme, jotta saisimme vastattua monimuotoisemmin, monipuolisemmin energiatarpeisiin. Myös usein on huolia ja epävarmuutta sääntelyympäristöön. Ja näin ollen meidän vastuunamme tässä parlamentissa ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kanssa, joissa tarpeet ovat erilaisia, niin meidän täytyy saada mahdollisimman vakaat olosuhteet, mahdollisimman vakaa perusta, jotta voimme varmistaa sen, että sekä julkiset että yksityiset investoinnit saadaan vedettyä energiahankkeisiin, jotta voimme eh, uudistaa energiavalikoimaa ja saadaan varmistettua se, ettei energiaa tuhlata, koska kansalaiset tarvitsevat sitä eri puolilla Eurooppaa. Kiitoksia sitten tohtori Rainer Widman. Kiitos puheenjohtaja. Palaan tässä vielä Puolan kollega Ivanin puolen. Hän puhui rakennusten lämpöeristyksestä. Se on tärkeää ja näin voitaisiin äh, valtavasti energiaa säästää 5, 6, jopa 70 prosenttia rakennusalan energian kulutuksesta ja näin saataisiin myös tietenkin työpaikkoja luotua. Itävallassa on tehty jo hyvin paljon, me olemme aivan esimerkillisiä tässä asiassa. Ja hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, eh, ajatellaan Kaikki nämä kaasut ja öljyt ja uranithan ovat sellaisia raaka-aineita, varoja, jotka jossain vaiheessa loppuvat, joten meidän täytyy todella puuttua uusiutuviin energianlähteisiin. Ajatellaan nyt vaikkapa kaasua. Kaasua käytetään edelleen kotitalouksissa, mutta käyttö on vähentynyt, kulutus on vähentynyt samoin teollisuuden kulutus. Mutta jos halutaan tähän ilmastotavoitteeseen 30 prosenttia, niin 14,3 miljardia euroa Euroopan unioni voisi säästää virtaviivaistamalla näitä kaasu- ja öljytoimituksia. Ja kun puhutaan työpaikoista, niin työpaikathan menevät muualle, jos energia tuodaan muualta. IAEAn pääekonomisti on todennut, että öljyn tuonti estää omaa talouskasvuamme, vaarantaa talouskasvumme. Öö, ja näin tapahtuu, kun näitä putkia rakennetaan EUn ulkopuolelle. Kyllä, niitäkin tarvitaan, mutta mutta mitä näihin stressitesteihin sitten tulee, hyvä juttu, kunhan niistä nyt ei vaan tule tällainen käsienpesuoperaatio. Fukushimassa urania räjähti ilmaan 15 kertaa enemmän kuin tapahtui Tsernobylissä. Jos tämä tapahtuu keskellä Eurooppaa, niin sadat tuhannet ihmiset joudutaan evakuoimaan ja he eivät koskaan voi palata koteihinsa. Miettikääpä tätä, joten pyytäisin teitä ottamaan tämänkin huomioon ja näin saman aikaan asteittaisen keskipitkän aikavälin luopumisen edun, e, ydinvoimasta parissa 30 vuodessa tämän tulisi olla realistista ja mahdollista. Jos näin halutaan, ajatelkaa nyt maailman kokonaisenergian tuotannosta vain kolme prosenttia on peräisin ydinvoimasta. Sitten Euratom-sopimus. Miksi meidän ei ole mahdollista ää, luopua tästä sopimuksesta? Miksi ne rahat, jotka me maksamme Euratom kassaan 40 miljardia vuodessa, miksi emme niitä saisi Itävallassa käyttää esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden hyväksi? Selittäkääpä minulle tämä. Sitten vielä esimerkiksi Itävallassa energia-alalla sähkön suhteen olemme nähneet, että aitoa kilpailua ei ole. Eli jäsenvaltioiden rajat tulevat tässä vastaan. Ja minä toivoisin, että komissio puuttuisi asiaan erityisesti kun kyseessä ovat myös valtioiden subventiot, valtioiden tuet. Sähkön, sähköön tulee kaikilla kansalaisilla olla varaa, eikä tämä saa olla tapa tukkia muita budjettivajeita. Sitten lopuksi puhuisin vielä energiamiksistä, energiasekoituksesta. On sanottu, että se on kansallinen asia, mutta säteily ei kuulkaa ole kansallinen asia. Se ylittää kaikki rajat. Ja Kyllä se on niin, että jäsenvaltioiden tulisi tietenkin voida tehdä mitä haluavat, mutta ei muita vaarantaen. Ydinvoima on vaaraksi tulevaisuudellemme. Kiitos. Muistuttaisin, että nyt puhumme älykkäistä energiajärjestelmistä. Tässä nyt lähes jo ollaan avaamassa periaatekeskustelua ydinvoimasta puolesta vai vastaan. Tämä on tietenkin kiinnostava poliittinen keskustelu mm, ja täällä varmasti edustetaan hyvin erilaisia kantoja sen suhteen. Seuraavaksi Julian Janku Romaniasta, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minun mielestäni tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja haluaisin korostaa eräitä asioita, joita ei ole tähän mennessä vielä mainittu. Haluaisin puhua siitä, että älykäs energia vaatii energiaverkkojen analysointia. Ne ovat tavallaan eläviä verkkoja. On saatava eläviä verkkoja ja tätä varten tarvitaan todella paljon investointeja korkeaan teknologiaan. Tähän liittyy kaksi haastetta. Ensinnäkin energiankulutuksen lisääntyminen – Kansainvälisen energiayhteisön mielestä sähkön kulutus kaksinkertaistuu, eli 18 000 terawattituntia. Siitä tulee 32 000 terawattituntia jatkossa, ja tämä on 21 biljoonaa dollaria. Jos Euroopan unionissa ei lopeteta energiankulutuksen lisäämistä ja energiavarojen käytön lisäämistä, niin tarvitaan äh, jonkinlainen väylä Brysselistä Pekingiin, jonka varrella on äh, esimerkiksi aurinkopaneeleja tai tuulivoimaloita. Eli me tarvitsemme siis nyt sellaisia välineitä, jotka saavuttavat kuluttajat niin, että kuluttajat voivat valvoa omaa energiankäyttöään. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota inhimillisiin resursseihin. EU:ssa on suuri ongelma, se liittyy väestön ikääntymiseen ja toinen ongelma liittyy siihen, että nuoret eivät halua opiskella teknisiä aloja. Kaikissa jäsenvaltioissa käsittääkseni on pulaa ammattilaisista ja asiantuntijoista energia-alalla. Kyse on todella erityisestä alasta. Ja lisäksi meillä on ongelmia älykkäiden järjestelmien tai verkkojen alalla. Siihenkin liittyvät inhimilliset resurssit. Joka vuosi pitää korvata 25 prosenttia nykyisestä kapasiteetista. Tätä varten täytyy parantaa kuljetusverkkoja, täytyy lisätä automaattisten järjestelmien käyttöä. Ja kolmas suuri ongelmakohta on rahoituksen puuttuminen – ja myöskin lämpöenergian toimitusten, maalämpöenergian toimitusten vähäisyys erityisesti Etelä- Kaakkois-Euroopassa. Kansalaiset ovat joutuneet eh, irtisanomaan kaukolämpösopimuksensa – koska sopimukset ovat olleet liian, äh, hinnat ovat olleet liian korkeita. Asiantuntijoiden, minähän puhuin aikaisemmin jo e, eräästä energia tutkimuksesta, ja asiantuntijoiden mukaan ensisijainen tavoite on energiatehokkuus. Kyse on tutkimuksesta, joka toteutettiin maailmanlaajuisesti 84 maassa ja todellakin Maailmanlaajuisesti ensisijainen tavoite on saada investointeja ja lisäksi Romaniassa tavoite on vähentää kulutusta ja 40, yli 40 prosenttia Romaniassa menee rakennusten säh- lämmitykseen ja todella suuri osa kotitalouksien rahoista menee erityisesti talvikaudella lämmitykseen. Eli täytyy rahoittaa sitä, että EU:ssa voitaisiin paremmin siirtää kehittynyttä teknologiaa maasta toiseen, erityisesti lännestä kaakkoon, koska Keski-Eurooppa ja Kaakkois-Eurooppa täytyy saada tilanteeseen, jossa ne voivat paremmin energiaa käyttää. Tämä vaatii myös jäsenvaltioiden välistä viestintää koska jäsenvaltiothan ovat vastuussa energialan kehityksestä. Kansallisella tasolla täytyy myös olla energia-alan edustajia. Kaikkien parlamenttien täytyy valvoa tätä alaa. Ja lisäksi meidän täytyy myös määrittää rahoitusmekanismit, joiden avulla voidaan teknologiaa jäsenvaltioiden välillä siirtää. Ja meidän täytyy myöskin jollain tavalla arvottaa hiilidioksidimarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia sitten Alfonsas Baraukkausas äh, Liettuasta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt haluaisin vastata joihinkin puheenvuoroihin, esimerkiksi siihen, mitä herra Wittman Itävallasta sanoi. Ensinnäkin haluaisin esittää ajatuksen, että kun puhutaan ydinturvallisuudesta, pitäisi puhua ei pelkästään ydinvoimaloiden hoidosta tai niiden valvonnasta, vaan myöskin pitäisi keskustella nyt rakenteilla olevista ydinvoimiloista tai ydinvoimiloista, joita rakennetaan lähelle Euroopan unionin rajoja. Venäjä ja Valko-Venäjä aikovat rakentaa kaksi uutta voimalaa 30 kilometrin päähän Liettuan rajasta, siis 30 kilometrin päässä päähän Euroopan unionin rajasta. Fukushiman onnettomuuden jälkeen olemme hyvinkin tietoisia siitä, että ydinvoima ei ole niin turvallista kuin mitä meille aiemmin on kerrottu viime vuosikymmenten aikana. Mikäli lähitulevaisuudessa tapahtuisi onnettomuus Venäjällä tai valko -Venäjällä, saaste, saastepilvet tulisivat Liettuan jokien kautta Itämereen. Tanska, Ruotsi ja kaikki muutkin Euroopan maat siksi saastuisivat. Minun ajatukseni on siksi, että Euroopan unionin tasolla eri sen laitoksissa ja elimissä pitäisi toimia erittäin aktiivisesti ennakoida tällaisia tilanteita. Liettua olisi silloin etunenässä, mikäli onnettomuuksia tapahtuisi, mutta ei Liettua tässä yksin voi toimia. Eikä se myöskään yksin voi varmistaa koko Euroopan unionin turvallisuutta ja terveyttä. Miksi minä puhun tästä asiasta? Siksi, että tilanne Venäjällä ja Valko-Venäjällä on kaikkea muuta kuin ruusuinen. Dank. Kiitos. Seuraavaksi eh, kollega Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Huomioni koskee infrastruktuureja energiatoimitusalalla. Euroopan unioni on mantere ja me kilpailemme muiden maanosien kanssa. Erotuksena on se, että muut maanosat ovat kansakuntia ja me olemme kansakuntien unioni. Kilpailemme Brasilian, Intian, Venäjän, Yhdysvaltojen kanssa ja ne ovat yksittäisiä valtioita. Meillä taas on valtioiden liitto. Mitä tulee energiainfrastruktuureihin, jotka luonnollisestikin ovat maanosamme kilpailuelementtejä, niin haluaisin esittää ehdotuksen niiden tulevaisuudesta ja niiden hallinnasta. Sen jälkeen, kun vapautimme energiamarkkinat, niin emme oikein tiedä, missä verkot ovat ja kuka ne omistaa. Arvoisa puheenjohtaja, meillä oli kokous tarvittavista investoinneista energiainfrastruktuurien alalla ja siellä oli paljon asiantuntijoita ja Gaz de France esimerkiksi useita kaasualan toimijoita. Ja minä kysyin, että kuka omistaa kaasuverkot? kukaan ei nykyään enää tiedä, kuka verkot omistaa. Ja jos ajatellaan vaikka Gazpromia, jos se alkaa ostaa kaasuverkkoja, niin kuka sitä estää näin tekemästä? Halusin kiinnittää huomionne tähän asiaan, koska kansalaisemme eivät enää ole tästä tietoisia. Me edustamme Euroopan unionin kansalaisia ja meidän täytyy voida varmistaa verkkojen laatu, turvallisuus, jäsenvaltioiden väliset yhteenliittymät, poliittinen riippumattomuus verkkojen alalla. Ja meidän täytyy voida taata tämä kansalaisillemme. Eli minä kysynkin teiltä, eikö nyt olisi aika, että keskustelemme alan operaattoreiden kanssa siitä, että olisi joku Euroopan laajuinen eurooppalainen yhteisö tai yhtiö, joka näistä vastaisi. Luonnollisesti hyödyt näkyisivät hinnoissa, kulutushinnoissa ja tässä olisi tietty yhteisvastuullisuushyöty myöskin, mutta tarkoituksena olisi se, että kaikki kansalaiset paikasta, asuinpaikasta riippumatta saisi mahdollisimman kustannushyötysuhteeltaan hyvää energiaa, jopa maailmanlaajuisesti ajatellen parasta mahdollista. Ja tämähän ei estä sitä, että operaattorit myöhemmin kilpailisivat energia-alalla. Tässä siis ajatus, jonka halusin tuoda esiin. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro herra Johan Hel. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelussa on nyt käsitelty kahta suurta teemaa, jotka on sekoitu toiseen. Toisaalta puhutaan energiasta, energian toimitusvarmuudesta ja mikä nyt tein yhteis, yhteenvedon siitä, mitä aiemmin todettiin, on haluttu turvallista toimitusvarmuudeltaan toimivaa energian toimitusta ja miten Euroopassa toimitaan yhteistyössä ja varmistetaan energiansaantia. Toinen aihe, jota on käsitelty, on uusi teknologia tutkimus. Tänään jo kuultiin, että hyvin paljon energiaa voitaisiin säästää, mikäli käytettäisiin tai sijoitettaisiin esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen remontoimalla rakennuksia tutkimus ja tuotekehitys olisi tarpeellista. Niiden kautta voidaan pohtia, energiaa parhaiten voitaisiin säästää. Haluaisin vielä viitata siihen, että energiaa kun säästään, säästöä voi syntyä esimerkiksi siten, että sähkölaitteita käytetään järkellä tavalla. Esimerkiksi laitteet suljetaan, kun niitä ei tarvita, tai ei tätä näin laitteiden käytössä tuhlata. Usean Mikäli esimerkiksi laitteet jätetään standby-tilaan, täten säästetään moden ydinvoimalan tuottaman sähkön verran vuodessa. Tutkimusta ja uutta teknologiaa pitäisi edistää. Tähän pitäisi satsata niin, että tulevaisuudessa energiaa käytettäisiin paljon tehokkaammalla ja säästäväisemmällä tavalla. Sydämelliset kiitokset. Tällä kierroksella loppupuheenvuorona saa vielä esittelijä Herzog. Have to, I, ha, I have to try to make some summary points. Uh, Kiitos vielä kerran kollegat. Minun täytyy kohta lähteä neuvotteluihin, mutta tässä tiivistelmä. Ensinnäkin se, mitä viimeinen puhuja sanoi. Tutkimuksessa ja kehityksessä on paljon varoja, voimavaroja ja suunnitelma, strategia on tärkeää, mutta tähänkin tarvitaan investointeja, rahoitusta. Jersi Busek oli esittelijänä, hän ei silloin ollut puhemies, vaan ITREN jäsen, ja minä olin sosialistien varjoesittelijä. Ja se suunnitelman arvioitu kustannus oli 10 miljardia euroa ja samanlaiselle tutkimushankkeelle nyt olisi 80 miljardia euroa arvio. Tämä kuitenkin täytyy tehdä. Meillä ei ole mitään parempaakaan keinoa. Meidän täytyy osoittaa rahoitusta SET-suunnitelmaan, teknologiasuunnitelmaan ja tutkimukseen ja kehitykseen. Meidän täytyy myös sääntelyesteet poistaa sekä EU-tasolta että kansalliselta tasolta ja vielä paikalliseltakin tasolta. Kyse on siis hyväksynnystä. Se liittyy investointihankkeisiin ja usein tämä on merkittävä este. Juuse mainitsi euroobligaatiot, eurobondit ja muut. Ja Euroopan parlamentti on pyrkinyt sekä transaktiomaksuun että eurobondeihin. Tarvitaan rahoitusta, mutta me emme ole tässä saavuttaneet, koska jäsenvaltiot eivät toimi kumppaneinamme tässä ja budjetit ovat rajallisia. Ne jäsenvaltiot eivät siis anna rahoitusta EUlle tässä. Ja jotkut jäsenmaat maat ovat hyvin kriittisiä Ja pitääkin kysyä, että onko rahoitus varain, valtiovarainministereiden tavoite todella investoida energiasäästöihin, ja jos se ei ole, niin sitten tarvitaan lisää rahoitusta tähän. Yksi hyvin tärkeä asia, kun puhumme siitä, että muut siirrymme älykkäisiin järjestelmiin, älymittareihin ja muihin – Älymittarit ovat todella merkittävä hanke. täytyy mitata vedenkäyttöä, sähkönkäyttöä missä tahansa talossa, kotitaloudessa ja se täytyy olla näkyvässä paikassa. Meillä täytyy olla jonkinlainen digitaalinen mittari, josta näkee, kuinka paljon rahaa tietyllä hetkellä menee energiaan. No, suurin osa ihmisistä ei ole kiinnostunut siitä, kuinka monta kilowattituntia päivässä menee, vaan ihmiset haluavat tietää, paljonko rahaa menee juuri nyt, ja se olisi paras keino säästää. Täällä sanomme, että seuraavien 20 vuoden aikana pitää saada älymittarit älykkäät järjestelmät kotitalouksiin, koska se on paras keino säästää ja lisätä investointeja. Lopetan sillä, mistä aloitinkin. Jos me puhumme tällaisissa konferensseissa, niin meidän täytyy pyrkiä, miten EU-lainsäätäjät voivat tavata kansallisia lainsäätäjiä, jotta voimme parantaa kansalaistemme elämää. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Nyt puheenvuoron saa herra Kovac, eli tällä kierroksella puheenjohtajavaltio saa viimeisen sanan. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy az utolsó felszólalásomat... Okay, the micro pushed on. Someone has a... Mikrofoni. Nyt tämä taitaa toimia, tämä mikrofoni. ehkä jonkun pitäisi hoitaa tämä mikrofonin asia kuntoon. No, salin, että, että puheenjohtajamaan nimissä puhun puheenjohtajamaan kieltä. Olen erittäin iloinen siitä, että sain olla täällä tänään keskustelussa mukana. Ja voitte luottaa minuun, kun sanon, että sekä asiasisältönsä kannalta että poliittisesti katsottuna – viime vuotiset keskustelut, viime vuosien keskustelut ja myöskin puheenjohtajakaudella käydyt keskustelut ja keskustelut käytiin ennen puheenjohtajakautta tulevat johtamaan tuloksiin ja nämä keskustelut sait jatkoa täälläkin tässä keskustelussa. Tulen toimittamaan kaikki nämä tiedot ja näkemykset ja ajatukset eteenpäin ministerin tietoisuuteen. Täällä nyt oli kyse siitä, Miten infrastruktuuria kehitetään? Ovatko infrastruktuuriuudistukset tarpeellisia? Neuvoston puheenjohtajamaan nimessä katson, että infrastruktuuriparannukset ovat kertakaikkiaan tarpeellisia, jotta voidaan vähentää Euroopan unionin riippuvuutta ulkoisista energian lähteistä. Tilanne on tänäkin päivänä jo riittävän huono. mikäli maalla on energiavarastossa energiareservejä, nämä täytyy toimittaa muiden maiden käyttöön silloin, kun ne ovat tarpeellisia. Energiatehokkuutta täytyy edistää myöskin energian säästämistä. Tällaisia toimia täytyy tukea. Me uskomme infrastruktuurien kehittämiseen, ja tämä täytyy käyttää myöskin yhteisön varoja. Tämä heijastuu myöskin erinäisiin ohjelmiin, joita on haluttu ottaa käyttöön. Taloudellinen ajattelu on tässä takana, mutta rahoitusta ei voida hoitaa kuntoon pelkästään pohtimalla taloudellisia kysymyksiä. Ne ovat tarpeellisia muutenkin nämä toimet. Tutkimus on myöskin tarpeellista, jotta Euroopan unioni, Euroopan unioni voi sanoa prioriteetit kuntoon. Toisessa osassa tätä keskustelua puolestaan pohdittiin vielä tärkeämpiä asioita, Uskon, että olemme kaikki yhtä mieltä tietyistä seikoista. Käyttämätön energia on kaikkein halvinta energiaa. Kun on kyse sähköstä ja sähköverkoista, kyse on myöskin siitä, että verkkojen täytyy olla vakaita. Niitä täytyy pystyä toimittamaan riittävästi energiaa, että energian toimitusvarmuus toteutuu. Näiden verkkojen vakaus, toimintavarmuus voi parantua, mikäli loppukäyttäjä ei ole pelkästään sähkön kuluttaja, vaan että mikäli loppukäyttäjällä itsellään on kapasiteettia, hän pystyy myöskin syöttämään energiaa takaisin verkkoon, jotta tämä vastavuoroisuusmekanismi toteutuisi. Tätä varten tarvitaan älykkeitä yhtymäpintoja, interfeissejä ja myöskin näitä älymittareita tarvitaan, niidenkin käyttöä pitäisi saada tehtyä yleisemmäksi. Tämä on yhteiseurooppalainen, yleiseurooppalainen, etu. Älykkäitä verkkoja täytyy voida luoda niin ikään. Asiantuntijoiden keskuudessa tästä on usein otteeseen keskusteltu. Älyverkot edellyttävät eri palveluiden tarjoajien välistä yhteistyötä. Ne edistävät näiden yhteistyötä ja nämä ovat eduksi myöskin kuluttajille, koska silloin kulutushinnat laskevat ja toimitusvarmuus toteutuu. Uusiutuvat energia, uusiutuvat energialähteetkin ja niiden tuottama energia pitää saada syötettyä verkkoon. myöskin se on kun on kyse onshore-toiminnasta, ei pelkästään offshore-toiminnasta usean otteeseen on jo pohdittu näitä kysymyksiä. Esimerkiksi sitä, miten voidaan liikenne hoitaa sähköisten kulkuneuvojen avulla. Tietysti tämä tulee vaikuttamaan sähkön tarpeeseen vuosisadan aikana. Tämän vuosisadan aikana täytyy muistaa, että sähkömarkkinat ja energiamarkkinat Euroopan unionissa ovat täysin nivoutuneita toisiinsa. Se, mitä yhdessä maassa tapahtuu, vaikuttaa myöskin naapurimaihin ja myöskin naapurimaiden markkinoihin ja myöskin naapurimaiden kuluttajiin. Kaiken kaikkiaan, mikäli yhdessä maassa tehdään tietyn suuntainen pää, mikä tahansa päätös, niin tämä vaikuttaa myöskin koko Euroopan unionin kilpailukykyyn. Kyse ei ole pelkästään ydinenergiasta, vaan täytyy energian yhteydessä puhua myöskin ydinjätteistä. Joissakin jäsenvaltioissa kansalaiset vastustavat ydinvoimaa. Ja miten tämä nyt toteaisin, joissakin maissa tämä vastustus, vastustus on suorastaan kiivasta. Me katsomme, että ydinvoimaa koskevat päätökset täytyy sen tehdä laajemmittaisen keskustelun ja äänestyksen perusteella siten, että konsensus saadaan aikaan. Täten voidaan saada kehitystä aikaan ja parantaa myöskin Euroopan unionin kilpailukykyä. Tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa. Kiitos. Minäkin kiitän valtiosihteeri Kovacia sekä kaikkia läsnäolijoita tämän päivän kiinnostavista alustuksista. Me käsittelimme hyvin monipuolisesti energiakysymystä ja tässä lopuksi voisin ehkä yhteenvetona vielä todeta, että meillä on yhtymäkohtia toiminnassamme. Haluamme energiajärjestelmien yhteen toimivuuden tehdä mahdolliseksi ja myös ne, jotka eivät ole varmoja siitä, että tämä riippuvaisuus tuonnista sadan vähenemään, katsovat, että kilpailukykymme nimissä meidän tulee liittää näitä verkkojamme toisiinsa. Minäkin kuulun niihin, jotka haluavat vähentää riippuvaisuutta energiasta ja pidämme hyvin tärkeänä sisäisiä liittymiä ja yhteyksiä, koska muuten emme voi tässä asiassa edetä. Ja jos me olemme yksimielisiä, niin varmasti tämänkin keskustelun päätteeksi voi todeta, että kaikki katsomme, että yhteyksien varmistamiseksi silloin, kun se mahdollista on, ja kun yhteydet ovat mahdollisia, tulisi saada käyttöön yhteisörahoitusta. Näin tätä riippuvaisuutta kolmansista maista voitaisiin vähentää. Ja todennäköisesti ö, todella energian ö, tuontia tullaan aina tarvitsemaan, mutta tavoitteena on vähentää ulkopuolelta tuodun energian osuutta kokonaisuudesta. Olisi erittäin vastuutonta olla käyttämättä vaihtoehtoja, joita meillä käytössämme kuitenkin on. Nämä vaihtoehdot voivat toimittaa energiaa kaikkialle Eurooppaan. Oli erittäin hyvä käydä keskustelua kansallisten parlamenttien sekä Euroopan parlamentin jäsenten äh, kesken. Äh, kun ajatellaan vaikkapa uusiutuvia energialähteitä, niiden osuutta tulee äh, korottaa ja energiasekoituksen varmistaminen on sekin tärkeää. Ja niin kuin tässä valtiosihteeri totesi, ydinvoima on merkittävä aihe sekin. Eri jäsenvaltioissa käydään erilaista keskustelua, erityisesti nyt Fukushiman katastrofin jälkeen, kun ajatellaan, mitä siellä tapahtuu. Ja jäsenvaltioissa käydään keskustelua paitsi tästä, myös esimerkiksi bioenergiasta, tuulivoimasta ja niin edelleen. Ja jos kaadetaan metsiä, energiakasvien kasvattamisen nimissä, niin tämähän luonnollisesti on se, sekin hyvin ongelmallista. Eli tämä asia on erittäin monipuolinen ja meidän täytyy ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden edut. Ja tällä alallahan tietenkin Euroopan unioni voi toimia välittäjänä. On valitettavaa, että hyvin vastaavia mm, ajatuksia on toistettu aika monta kertaa. Ehm, tämä on mielestäni harmi siitä syystä, että olisimme voineet näin saada säästettyä enemmän keskusteluaikaa älykkäitä verkkoja varten, ihan niin kuin tuossa Euroopan parlamentin edustajakin totesi. Euroopan unionissa on koko joukko jäsenvaltioita, joissa sisäinen kulutus mm, ei vastaa energiatehokkuuskriteereitä ja pitäisi päästä yleiseen energian säästöön. Tämä säästäisi kustannuksia ja tämä säästäisi todella kaikkia. Sitten älykkäät mittarit, niihinkin viitattiin, niitäkin tulisi ottaa käyttöön, paitsi kansallisella tasolla, tulisi kannustaa niiden käyttöön ihan Euroopan tasonkin taholta. Ja tästä keskustelusta voimme tehdä monia päätelmiä ja toivomme, että tulevat puheenjohtajavaltiot näitä eri ajatuksia sitten ajavat käytännössä eteenpäin. Omalta osaltani haluan nyt öö, todella kiittää. Ja öö, nyt puheenvuoron saa vielä herra öö, Gyrkö, Euroopan parlamentin edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia Hieman vaikea on äh, tehdä johtopäätöksiä yli kolme tuntisesta keskustelusta, mutta äh, voin toisaalta sanoa, että olen aivan varma siitä, että tilanne on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Ehkä minusta ei nyt ole kovinkaan suosittua henkilöä, mutta koska olen poliitikko, minun mielestäni on tärkeää sanoa, miten asiat ovat. Aion nyt yrittää tehdä jotakin yhteenvetoja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia, jotka olivat täällä tänään. Olen varma, että teillä on vielä paljon tehtävää. Ja uskon, että tästä kokouksesta on ollut yhtä paljon hyötyä sekä kansallisten parlamentin jäsenille kuin Euroopankin parlamentin jäsenille. Erityisesti haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka täällä olet aivan haman loppuun saakka paikan päällä. Erityisesti kiitän Unkarin parlamentin jäseniä, jotka tulivat paikalle nyt, kun talouskriisi riehuu. Samanaikaisesti voidaan keskustella energiakriisistä, energiakysymyksistä. Uskon, että energia tänä päivänä on yksi tärkeimpiä strategisia kysymyksiä. Kuulimme myöskin, että Unkari puheenjohtajamaana on ottanut energiakysymykset äärimmäisen tärkeään asemaan puheenjohtajamaan ohjelmassa. Ja juuri Näiltä tiimot järjestettiin myöskin tämä valiokuntien yhteinen kokous. Tietystikin tänä päivänä vaikuttaa aivan itsestään selvältä eräs seikka, joka kuitenkin vasta hiljattain hyväksyttiin neuvoston kokouksessa. Neuvosto hiljattain keskusteli vain ja ainoastaan energiakysymyksistä. Koko kokous oli omistettu energiakysymyksille ensimmäistä kertaa neuvoston historiassa. Erpana parlamenttiin, kun tulin jäseneksi. Olin erittäin iloinen siitä, että pääsin ITRE-valiokunnan jäseneksi. Tuolloin ITRE ei ollut kyllä kovinkaan suosittu valiokunta. Se ei ollut millään tavalla paras valoissa, mikäli näin voin tämän asian todeta lievästi sanottuna. Mutta tällä välin on ryhdytty työstämään eurooppalaista energiastrategiaa. Viime tuntien aikana on käynyt ilmeiseksi, miten tärkeästä keskustelusta on kyse, kun keskustellaan kestävyydestä, toimitusvarmuudesta ja myöskin asianmukaisesta energian hinnoittelusta. Tämä ei ole välttämättä kovinkaan kiehtova aihealue, mutta siitä huolimatta sen, että hyvin monia tärkeitä tapahtumia on tässä taustalla. Esimerkiksi öljyn hinnan nousu, kaasumarkkinoiden kriisi ja rahoitus ja talouskriisi, joka on tässä kaiken taustalla. Hyvä seikka tässä on se, että energiastrategian kautta voidaan löytää ratkaisuja, joilla voidaan vastata myöskin talouskriisin aiheuttamiin ongelmiin. Meillä on vaikeita vuosia takanamme ja nyt toivottavasti tästä päästään eteenpäin. Kun luomme eurooppalaista energiastrategiaa, täytyy varmistaa, että eurooppalaista lainsäädäntöä pistetään asianmukaisella tavalla täytäntöön. Energiaviraston perustaminen voisi olla yksi esimerkki edistyksestä. Minun nähdäkseni edistystä onkin tapahtunut energia sisämarkkinoiden luomisen suhteen. kuitenkaan nyt emme voi viedä levätä laakereillamme. Tämäkin tämänpäiväinen kokous osoitti, että hyvin paljon työtä on vielä edessä. Me tarvitsemme strategian, me tarvitsemme direktiivejä, jotka osoittavat, mihin suuntaan asioita kannattaa viedä. Tämän siis lisäksi täytyy varmistaa, että kaikki se, mistä päätetään, pistetään täytäntöön ennen muuta siirtämällä direktiivejä kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta ei riitä, että lainsäädäntö on olemassa, sitä täytyy myöskin kunnioittaa, noudattaa. Euroopan parlamentin tekemä työ ei tässä riitä, vaan tämä on vasta alku kaikelle tulevalle. Viime vuosina olemme voineet toimia herra Roilin johdolla ja valiokunnan jäsenten yhteistyöllä on saatu hyvinkin paljon edistystä aikaan energiastrategian aikaansaamiseksi EU-tasolle. Mutta sitten kun on kyse täytäntöönpanovaiheesta, silloin kansallisilla parlamenteilla ja hallituksilla on erityisen tärkeä tehtävä. Hyvin paljon poliittista tahtoa täytyy löytää tätä varten. Sen vuoksi katsoin, että tämä päivän kokous oli vain erityisen tärkeä ja erityisesti sekin kiittää siitä, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat niin monilukuisina paikalla ja monet myöskin esittävät puheenvuoroja. Kaikkein tärkein lopputulos tai tulos tästä kaikesta työstä on tämä poliittisen tahdon ilmaus, jota, tätä, tota jota tämä kokous on osoittanut. Hyvin paljon täytäntöönpanotyötä on vielä edessä. Ajatellaanpa esimerkiksi kolmatta energia-alan pakettia. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Emme voi vielä tässä pyöritellä vain peukaloitamme. Kunnon, kunnollinenkaan täytäntöönpano ei tarvitse, ellei me, ei riitä, mikäli meillä ei ole putkia, verkkoja ja yhteentoimivuutta, elevät infrastruktuurit ole kunnossa. Sen vuoksi painopistealueeksi pitäisikin asettaa sekä sisäiset että ulkoiset infrastruktuurit ja myöskin infrastruktuurin laatu, verkoston laatu, erityisestikin älyverkot täytyy tässä asettaa kaiken keskiöön. Mikä sallitte? Nyt pyrin tekemään jotakin johtopäätöksiä, jonkinlaisen yhteenvedon kaikkein tärkeimmistä seikoista. Ensinnäkin ulkoiset infrastruktuurit ja energiakäytävät. Katson, että tänä päivänä yksi asia tuli selväksi, nimittäin se, että jäsenvaltiot ovat hyvinkin erilaisessa tilanteessa verrattuna toisiinsa, kun tarkastellaan energian tuotannon monipuolisuutta. Joissakin maissa on hyvinkin riippuvaisia kaasun käytöstä. Joissakin muissa maissa puolestaan, esimerkiksi Itämeren maissa, tilanne on edelleenkin sellainen, että ollaan hyvinkin riippuvaisia yhdestä aineesta, energialähteestä. Jopa 80 prosenttia energiasta tulee Venäjältä kaasun muodossa. Sitten toisaalta on puhuttu myöskin energian toimittamisesta idästä käsin Italian kautta Eurooppaan. Lähinnä on kyse Pohjois-Afrikasta, mutta toisaalta Venäjälläkin on mahdollisuuksia tuottaa muutakin energiaa kuin kaasua. Kun puhutaan niin energian tuotannon monipuolistamisesta ja uusista maakaasulähteistä, tämä ei tarkoita sitä, että yksi tai toinen ratkaisu sinänsä on tässä oikea, vaan kyse on energian tuotannon monipuolistamisesta. Tietystikin tämä on ehkä hieman mielivaltaista, mutta voin ehkä mainita jotakin esimerkkejä, satunnaisia esimerkkejä, esimerkiksi Nabucco-hankkeen Siihen on usein otteeseen viitattu tänään. Minä olen vakuuttunut siitä, että Nabucco-hanke on todellakin erittäin hyödyllinen energiakäytävä Euroopalle sitten, kun se toteutuu. Olen herra Oratskin kanssa tästä hieman eri mieltä kuitenkin. Minun mielestäni tätä ei voida verrata South Stream-hankkeeseen ja sanoa, että yksi tai toinen on parempi vaihtoehto. Ne voidaan toteuttaa kumpikin tietystikin. Meidän täytyy tarkastella sitä, miten energia saadaan eri lähteistä ja eri toimitusolosuhteista väyliä pitkin. Keski- ja Itä-Eurooppa tietystikin olisivat parempi vaihto tässä suhteessa, mikäli saataisiin Kaspia mereltä esimerkiksi kaasua ja öljyä. Kyse ei ole pelkästään energiantuotannon monipuolistamisesta, vaan myöskin kumppaneista ja lähteistä eri maista, joista energiaa ostetaan, ja myöskin LNG-terminaalien kunnostaminen ja rakentaminen olisi tärkeää nestetytystä maakaasusta on usein otteeseen keskusteltu ja pohdittu sitä, miten kysyntä ja tarjonta saataisiin paremmin vastaamaan toisiaan. Sitten kun nämä ulkoiset infrastruktuurit ovat käytössä, tarvitaan vielä jotakin muutakin, nimittäin yhtenäinen toimintatapa tai suhtautumistapa kolmansien maiden suhteen energian ulkosuhteiden osalta on kenties päivän selvää, mutta totesin silti, että kun on kyse Euroopan unionista, kyse on valtavan suuresta asiakasmäärästä, 500 miljoonasta asiakkaasta, mutta tämä pitäisi olla suuri etu silloin, kun keskustellaan maailmanlaajuisilla markkinoilla muiden kanssa. Ajatellaanpa esimerkiksi Puolaa. Puola on voimakkaasti voinut hyötyä esimerkiksi maakaasusopimusten yhteydessä. Tästä suuresta asiakasmäärästä täytyy olla selvillä siitä, että kun haluaa keskustella Euroopan unionin kanssa energiatoimituksista, silloin EU voi hyvinkin hyötyä siitä, mikäli se toimii yhtenäisenä rintamana. Puola puheenjohtajamaana tulee asettamaan tämän kysymyksen myöskin toivottavasti tärkeään asemaan, nimittäin solidarisuuskysymyksen jäsenvaltioiden kesken, mikäli yhdellä maalla on ongelmia, tehdään tästä hyvin paljon kokemusta, niin solidaarisuus on tärkeä jäsenvaltioiden kesken, sen varmistaminen. Mitä sisäisiin infrastruktuureihin vielä tulee, useat puhujat viittasivat tähän kysymykseen. Ja todettiin, että me tarvitsemme joustavat sisäiset verkostot, eikä pelkästään näitä käytäviä kolmansiin maihin. Meidän täytyy sitoa verkkomme toisiinsa keskenään. Kaikkialla Euroopassa pitäisi voida yhdistää verkot, olipa sitten kyse lännestä, idästä tai Keski-Euroopasta – minä uskon, että me, ta, meidän täytyy toimia useassa vaiheessa. Ensin täytyy tarkastella olemassa olevia sääntöjä ja käytänteitä ja pistää säännöt täytäntöön, lainsäädäntö täytäntöön. Sitten kun tämä on saatu kuntoon, voimme ottaa seuraavan askeleen ja parantaa olemassa olevan kapasiteetin käyttöä. Ja tarkastella, tarvitaanko uusia infrastruktuureja ylipäänsä, koska mikäli niitä ei tarvita, syntyy säästöä. Ja sitten seuraava vaihe olisi tietystikin väijämätön vaihe, uudet investoinnit ja olemassa olevien verkkojen kehittäminen, laajentaminen. Lukuisat puhujat ja viittasivatkin. Meillä on hyviä esimerkkejä tästä, niitä kuultiin täällä tänäänkin kokouksessa. Visegrad-maat ovat tästä hyvä esimerkki. Tuon alueen energiariippuvuutta kolmesta vaiheesta voidaan merkittävällä tavalla vähentää. Verkostot, kunnolliset oikeuset, kehykset, infrastruktuurit, ne kaikki saat täytyy hoitaa kuntoon. Ja myöskin hyvin toimivat markkinat tarvitaan. Olen tässä suhteessa samaa mieltä Rauratskin kanssa. Me emme ole kilpailijoita keskenämme, vaan kun on kyse sisämarkkinoista, esimerkiksi toimitusvarmuuden osalta meidän täytyy tehdä yhteistyötä ennen muuta ja osoittaa solidarisuutta toisemme kohtaan. Täten me voimme luoda toimivat sisämarkkinat. Minun mielestäni kyseessä on varsinainen läpimurto, nimittäin se, että Euroopan neuvosto helmikuun neljäs päivä totesi, että vuoteen 2014 mennessä halutaan luoda todelliset eurooppalaiset sisämarkkinat, että 2015 viimeistäänkin poistetaan kaikki tällaiset energiansaannin kannalta eristyneet alueet, että kaikki saadaan silloin mukaan. Mitä sisäisiin infrastruktuuriin tulee ja sisämarkkinoihin, haluaisin ottaa muutaman seikan esiin, jotka täällä mainittiin keskustelussa. Ensinnäkin lupamenettelyt. Tämä on yksi tärkeimpiä esteitä infrastruktuurien kehittämisen osalta. Menettelyt ovat hyvin monimutkaisia ja pitkällisiä, pitkäkestoisia. Ja kun on kyse rajat hankkeista, joissa silloin saattaa joskus luvan, saa, lupa, luvan saaminen kestää jopa kymmenen vuotta, ja tällaista ei me voi sieltä enää uudella vuosisadalla. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyitä ja nopeuttaa niitä. Mahdollista pitäisi olla yksi ainoa yhden luukun järjestelmä, ja rinnakkaiset järjestelmät täytyy poistaa. Toinen este on rahoitus, ja rahoituksen puute erityisesti. Komissio arvioi, että vuoteen 2020 mennessä 200 miljardia olisi tarpeen investoida verkkoihin. Euroopan parlamentissa me olemme aloittaneet pohdinnat keskustelun siitä, että miten saataisiin tarjota tiedot koottua. Ja toden totta, suuria investointeja tarvitaan esimerkiksi, mikäli Nabuko halutaan toteuttaa käytännössä. Jo nyt on oikeastaan liian myöhäistä ryhtyä keskustelemaan riittävistä rahoitusvaroista. Tietystikin yksityinen sektori on tässä tärkeässä asemassa. Se pitäisi saada mukaan sijoittamaan rahaa. Ei EU se tietenkään voi jäädä pyörittelemään peukalotaan, vaan myöskin Euroopan unionin täytyy osallistua rahoitukseen. Tätä varten tarvitsemme selkeää prioriteettien asettelua. Mikäli on 500 prioriteettia, silloin ei yksikään niistä ole prioriteetti, vaan prioriteettien määrää täytyy rajoittaa. Siten voitaisiin saada tietyt hankkeet rahoitettua paremmin. Ja kun luodaan, kehitetään verkostoja kaikista esteistä, huolimatta täytyy pohtia, miltä nämä verkostot voisivat näyttää. Tietysti kaikki tiedämme, että tarvitaan näitä älykkäitä verkkoja, Tiedämme, että pitäisi käyttää Euroopan kaikki potentiaali hyödyksi. On arvioitu, että älykkäiden verkkojen, älykkäiden järjestelmien avulla voitaisiin 10 tai 20 prosenttia jopa sähkön käytöstä säästää, vähentää sähkön käyttöä jopa 10-20 prosentilla. Täällä viitattiin tähänkin kysymykseen aiemmin keskustelussa. Lisäksi kun tarkastellaan asioita tietyllä aikajanalla, voidaan integroitumista parantaa, eri verkkojen yhdistämistä toisensa voidaan parantaa. 40 miljardia euroa täytyisi investoida tähän puoleen verkkojen yhdistämiseen. Tässäkin täytyy muistaa reunaehdot. Investointeja tarvitaan ja täytyy pyrkiä säästämään siinä missä voi. Ja älyverkkojen osalta voidaan vielä lisätä se, että tarvitsee olla myöskin älymittareita. Rova Herzog näihin jo viittasikin. Ja myöskin yksityistalouksiin, kotitalouksiin. Kotitalouksiinkin on helpompi säästää energiaa näiden älymittareiden avulla. Tämä muuttaisi ihmisten käyttäytymistapoja, auttaisi ihmisiä säästämään energiaa. Tämäkin olisi merkittävä asia. Sitten vuonna 2012 neuvoston päätöksen mukaisesti luodaan yhteiset tekniset standardit, jotka otetaan käyttöön ja vuoteen 2020 mennessä voidaan nostaa älymittareiden määrä 10 prosentista 80 prosenttiin. Nyt oikeastaan työ jo aloitettu energiastrategian muokkaamiseksi, laatimiseksi. Tänä päivänä lähinnä on pohdittu puhuttu toimitusvarmuutta ja vähemmän on puhuttu kestävän kehityksen periaatteesta, mutta ei kestävyyttäkään voi unohtaa. Jotkut täällä viittasivat tähänkin puoleen. Viittaisin tässä myöskin Energia-agenda 2050 tiedonantoon, jonka komissio on antanut vuoteen 2050 mennessä. Energian tuotanto pitäisi toimi, toteuttaa täysin hiilidioksidipäästöjen kannalta neutraalilla tavalla. Tämä on tietenkin erittäin kunnianhimoinen tavoite, mutta kun tarkastelemme tulevia ratkaisuja, meidän täytyy varmistaa, että saattaa kuulla 50 60 vuotta ennen kuin kehityksessä on päästy näin pitkälle. Ei tätäkään pidä, pidä unohtaa. Ei tämä ole niin helppoa. Sitten viimeinen ajatus vielä, ennen kuin päätän puheenvuoroni, puheenjohtaja. Tämänpäiväisessä kokouksessa tuli selväksi, että nykyisessä kriisitilanteessa Energia on yhtäältä osa ongelmaa, mutta toisaalta keskustelussa viitattiin myöskin siihen, että energia voi olla myöskin osa ratkaisua. Siksi sekä kansallisissa parlamenteissa että Euroopan parlamentissa meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että tästä tulevaisuuden visioista tulee totta. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia, parlamentaarikkoja. Herra Roil avasi tämänpäiväisen kokouksenne ja minä omalta osaltani omaan tässä e- ehkä hieman helpomman tehtävän. Minun tehtäväni on nyt päättää tämä kokous. Aivan lä- erityisen lämpimästi haluaisin kiittää Itären valiokuntaa ja sen sihteeristöä ja neuvoston nimissä puhunutta Unkarin puheenjohtajan edustajaa haluaisin myöskin kiittää tämän kokouksen järjestämisestä. Kiitän kaikkia läsnäolijoita siitä, että olitte täällä tänään ja kiitoksia siitä, että osallistuitte keskusteluun ja toivon todella, että Puolan puheenjohtajakaudella tätä asiaa voidaan työstää ja viedä tätä eteenpäin. Kiitoksia. Päätän tämän väisäkokouksen tähän.